Okay, friends, we are not that many. No niin, ystävät, täällä ei ole vielä kovinkaan paljon porukkaa paikalla. Jäsenet varmasti tulevat vielä paikalle, mutta aloitamme silti kokouksen jo nyt. Voimmeko hyväksyä esityslistaluonnoksen? Kyllä ilmeisesti. Kaikki, kaikkia kieliä tulkataan, paitsi Kroatia ja Maltaa. Kaikki muut kielet tulkataan siis. Haluaisin myös mainita, että Ulla Törnes, joka on Alden varapuheenjohtaja tässä valiokunnassa, on kutsunut 52 vieraan ryhmän tänne. Jotkut teistä ovat myös Tanskan parlamentin jäseniä. jäseniä. Tämä vierailuryhmä, vierailijaryhmä tulee tänä iltapäivänä tänne. Ja haluaisin myös kertoa, että me olemme lykänneet äänestystä pimeästä työstä. Eli tämä, tässä on kyse mietinnöstä eurooppalaisen foorumin perustamisesta yhteistyön vahvistamiseksi, jolla ennaltaehkäistiin torjutaan pimeää työtä. Äänestys tästä mietinnöstä oli alun perin suunniteltu pitävän 24. maaliskuuta eli tänään, mutta tätä äänestystä on lykätty esittelijän ja varjoesittelijöiden pyynnöstä ja se pidetään 7. toukokuuta 2015. Lisäksi haluaisin mainita, että 19. maaliskuuta pidettiin kolmikanta sosiaalikonferenssi. Me olimme siellä mukana. Agnes Jonkerius oli meidän edustajanamme ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun Euroopan parlamentti on kutsuttu osallistumaan tällaiseen konferenssiin, joten me näemme tämän myönteisenä merkkinä ja myönteisenä kehityksenä. No niin. Ehkä Agnes voi raportoida tästä konferenssista. Voiko täällä puhua hollantia? Se hoituisi, luontuisi minulta kaikkein yksinkertaisimmin. Viime viikolla pidettiin tällainen foorumi ja siellä, oli, siellä käytiin kolmikanta sosiaalivuoropuhelua. Tuska, eh, herra Jonker, Roski ja muitakin korkean tason edustajia oli paikalla. Ja työmarkkinaosapuolten edustajat olivat myöskin mukana. Ja tämän lisäksi tulevien puheenjohtajamaiden, Luxemburgin ja Alankomaiden työmarkkinaosapuolet olivat myöskin edustettuina. Tämä todellakin oli korkean tason tapaaminen ja esiin nostettiin kysymyksiä, jotka sitten tullaan ottamaan esiin myöskin varsinaisessa huippukokouksessa. Sijoitusohjelma, suunnitelma oli esillä – Työmarkkinaosapuolet painottivat sitä, kuinka tärkeää on panostaa myöskin julkisiin investointeihin ja toisaalta painotettiin sitä, kuinka tärkeää on huomioida PK-yritykset. TTIP-kysymykset nousivat esiin myöskin, eh, kun tarkasteltiin työntekijöiden ja työnantajien välisiä suhteita. Tämän lisäksi ymmärrettiin, tai on ihan itsestään selvää, että eri puolueet painottavat kysymyksiä hieman eri tavoin. Esimerkiksi tarkasteltiin patenttiasiaa ja todettiin, että sitä tulisi paremmin tarkastella. Ja digitalisoituminen nostettiin esiin, talouden digitalisoituminen ja vaikutukset työmarkkinoille. Ja tämän lisäksi työntekijöiden edustajat kysyivät, eh, miten pyrkiä luomaan uusia työpaikkoja, kuitenkin hyvänlaatuisia palkkaisia työpaikkoja estää sosiaalinen dumppaus. Mutta oli mielenkiintoista osallistua kokoukseen, vaikkakin olimme mukana vain tarkkailijoina ja tuntui vähän oudolta, kun itse ei voinut puheenvuoroa käyttää, mutta kuitenkin seurasimme käytävää tai käytyä keskustelua. Ja sitten Esittäisin vielä muutaman huomion kokouksen kuuluusta Komissio totesi, että se pitää sosiaalista vuoropuhelua varsin tärkeänä. Ja totesi myöskin, että tässä vuoropuhelussa on tarkoitus huomioida kuumatkin työmarkkinaosapuolet. Eikä varmaankaan ole sattuma, että juuri kaksi viikkoa sitten järjestettiinkin kokous, jossa lanseerattiin nämä kysymykset liittyen tähän sosiaalisen vuoropuhelun malliin. Ja tässä yhteydessä myöskin haluaisin vielä mainita seuraavan seikan. Ehkä ei voida puhua ihan varsinaisesta vuoropuhelusta. Pikemminkin osallistujat toivat esiin omia kantojaan ja sitten reagoivat eri osapuolten puheenvuoroihin Mutta olisi tärkeää, että päästäisiin vähän pidemmälle kuin että vain jokainen lukee omat lausuntonsa tämän tyyppisessä kokouksissa. Ja Maren Tyson totesikin minulle, että eh, nyt sitten Euroopan parlamenttikin voi olla mukana ja uskon, että näin tulee olemaan jatkossakin. Thank you, Agnes. Kiitos Agnes Jungeriukselle nyt siirrymme kohtaan kolme esityslistalla pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavista kokouksista 21. tammikuuta ja 26. tammikuuta. Pöytäkirjat ovat näin hyväksyttyä. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan neljä, jossa on kyse resurssiteho, resurssitehokkuudesta ja siirtymistä kohti kiertotaloutta. Tämä on lausuntoluonnos, jonka, joka on laadittu Envin mietintöön. Valmistelija on Tiziana Beckhin, hän saa puheenvuoron. Kiitos. Mistä on kyse kiertotaloudessa? Virallinen määritelmä toteaa, että kaikki toimet on järjestetty siten, että e, tuotetut jätteet sitten hyödynnetään resurssina jossain toisaalla. Eli tekniset jätteet voidaan hyödyntää uudelleen ja myöskin biojätteet hyödynnetään ja talouden mallimme on kuitenkin vielä valovuosien päässä tällaista resurssien hyödyntämisestä ja e, tuotamme valtavat määrät jätteitä ja hukkaamme näin raaka-aineita. Ja tämä tietysti aiheuttaa myös ympäristöhaittoja ja terveyshaittoja. Kun kiertotaloutta tarkastellaan, niin voidaan puhua, että se tuo mukanaan toiveita, toiveita siitä, että pystyisimme parantamaan jatkuvasti eh, elinstandardeamme, eh, mutta kuitenkin toimimalla siten, että emme tuhoa planeettaamme. Ja tieteellinen tutkimus on osoittanut sen, että tämä voisi olla mahdollista. Eikä tämä näin ollen enää ole pelkkä toive, vaan tämä on ihan todellinen velvollisuus. Joo. Ja eurooppalaisten tulee tässä toimia esimerkkinä muille, osoittaa, että kiertotalous ei pelkästään voi toimia ja tehdä elinkelpoisemmiksi maitamme, vaan myöskin se parantaa hyvinvointiamme ja lisää uusien työpaikkojen syntymistä. Tältä pohjalta olen myöskin laatinut oman lausuntoni miljoonia uusia työpaikkoja voi syntyä kiertotalouden myötä ja se mahdollistaa myöskin kestäväpohjaisen kehityksen ja hyödyttää nimenomaan PK-yrityksiä, jotka ovat tuotantotaloutemme pohja. Ja työpaikkoja syntyy siksi, että nykyinen tuotantomalli keskittyy materiaalinen käyttöön, mutta kiertotalous lähtee liikkeelle siitä, että humaanipäämää hyödynnetään paremmin ja lainsäädäntöpaketin hylkääminen on suuri häpeä, koska se olisi välittömästi luonut satoja tuhansia uusia työpaikkoja. Tutkimus osoittaa sen, että kiertotalous hajautetusti luo työpaikkoja, eli työpaikka syntyy juuri siellä, jossa niitä eniten tarvitaan. Eli saadaan sellaisille alueille eh, työpaikkoja, jotka niitä tarvitsevat eikä tästä, tässä puhuta vain tasapuolisemmasta menettelystä, vaan se on tärkeää myöskin Euroopan unionin yhtenäisen kehityksen vuoksi ja tasapainoisen kehityksen vuoksi. Työpaikat, joita syntyy, ovat yleensä hyviä työpaikkoja ja toivottavasti tällä tavalla voidaan päästä nopeammin kriisistä ulos. Ja juuri kriisinkin vuoksi on tärkeää, että valtiomme päämiehet ovat valmiit hyödyntämään tämän tyyppiset mahdollisuudet, jotka hyvinvointia lisäävät. Tarvitaan tietysti verotuksellisia kannustimia, ALV-vaikuttimia, eh, tämän tyyppisen eh, talouden käytössä. Eli voidaan eh, ajatella alhaisempaa veroastetta sellaiselle materiaalille, joka on kierrätettyä ja on erittäin tärkeää, että myöskin huomioidaan tässä työn vaikutukset. Ja kiertotalous eh, tarvitsee paljon työpaikkoja toimijaksiin ja nimenomaan ne ei saa verotuksellisesti raskauttaa näitä työpaikkoja ja tätä siirtymää tulee helpottaa tässä omat ehdotukseni ympäristövaliokunnalle, joka vastaa tämän mietinnön laatumisesta. Ja tulen mielelläni kuuntelemaan teidän näkemyksenne asiana. Tulen myöskin myöhemmässä vaiheessa tapaamaan varjoesittelijä. Kiitos. EPPn varjoesittelijä Jerome Lavrille seuraavaksi. Olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että saavun paikalle myöhään. Minun oli vaikka päästä tänne taloon. Haluaisin aivan ensiksi kiittää Tiziana Beginiä ja hänen tiimiä tästä työstä. Ja puhun hyvin lyhyesti, vain muutama pieni kommentti. Minä periaatteessa voitaisiin yhtyä tähän lausuntoluonnokseen ja voin allekirjoittaa tämän ajatuksen, että kiertotalous on todellinen mahdollisuus Eh, kasvun, työllisyyden ja kehityksen osalta. Tämän viikon aikana haluaisin toimittaa EPPltä kaksi päätarkistusta, jotta saataisiin kaksi ulottuvuutta mukaan tänne tekstiin, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Ensinnäkin alueellinen ulottuvuus, joka on mielestäni erityisen oleellinen, sitä pitää korostaa. talous toimii todellakin paikallisesti pienellä skaalalla ja tällä tavoin se voidaan saada kaikkialla toimimaan niin, että tämä järjestelmä ottaa kaikki mukaan, jos lähdetään liikkeelle pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Ja sitten tämä teksti voisi ehkä olla vähän vähemmän poliittinen tai poleeminen, kun puhutaan siitä, että komissio on päättänyt olla laatimatta lakeja tähän liittyen. Olisi hyvä, jos tällaisia ehdotuksia olisi saatu, mutta on ymmärrettävä kyllä, että näin on päätetty, koska komissio haluaa yleisesti toimia tehokkaammin, enkä luule, että se liittyy mitenkään siihen, että komissio ei pitäisi kiertotaloutta tärkeänä. Ja olisi tärkeää, että kiertotaloutta voitaisiin muuta kautta korostaa, ei ainoastaan lainsäädännön kautta. Kiitos. Kiitos ST-ryhmän puolesta herra Pavel. Begin. Kiitos. Ensiksi haluaisin onnitella Rova Bekania tästä lausuntoluonnoksesta ja olen samaa mieltä kollegan kanssa siitä, että me kyllä kritisoimme sitä, että komissio aikoo vetää tämän paketin pois on monia tutkimuksia siitä, minkälaista talouskasvua, talouskasvupotentiaalia tästä saataisiin. Ja myös ympäristöviraston tutkimus on olemassa. Nimittäin jos tämä työllisyys, työllistämispotentiaali käytettäisiin, niin yksi kuudesta työttömästä nuorista saisi työtä Euroopassa. Ja nyt meidän pitää siirtyä kiertotalouteen ja esimerkiksi kaivosteollisuudessa menetys 300 000 työpaikkaa voitaisiin saada takaisin tai ne voitaisiin luoda uudelleen. Ja tietysti meidän pitäisi luoda myös verokannustimia yrityksille. Ja lisäksi on tärkeää, että me luomme tehokkaan siirtymän, ja tässä ei ole kyse pelkästään ennaltaehkäisystä, ei vaan meidän pitää luoda koulutusohjelmia, strategioita pätevyydelle ja tietylle osaamiselle ja tietysti ekoinnovointi on myös tärkeää sekä tutkimus ja kehitys ja tämän kehityksen edistämiselle ovat tärkeitä myös hyvät työpaikat. Rova Bekanille minulla olisi vielä kysymys. Ehkä voisitte kertoa vielä tarkistuksesta neljä ja työpaikasta, jota voitaisiin luoda, jotka eivät ole siis keskitettyjä. No, miten siis voitaisiin luoda tietyillä alueilla vielä lisää työpaikkoja syrjäisillä alueilla? Minulle tämä olisi tärkein kohta. Ja sitten vielä tarkistus kuusi, eli työpaikat sellaisille ihmisille, jotka ovat korkeasti koulutettuja tai keskitason koulutuksen omaavia. Herra Stevens ei ole paikalla. Joten Eser, äh, tai siis Helga Stevens eser ryhmän puolesta. Lähtisin ensinnäkin liikkeelle kiitoksilla. Kiitokset tästä lausunnosta. Se muodostaa hyvän pohjan jatkokeskusteluille. Lannerin alue, Helkan edustama alue on yksi parhaista toimijoista, kun puhutaan jätteiden uudelleenkäytöstä. Helkan kollega Magnus Mako, joka ECRn eh, eh, varjo esitellään toimii Envi-valiokunnassa, järjestikin matkan Planerin alueelle. Käytiin tutustumassa eh, pioneeriyrityksiin tällä saralla siellä. Uniko on näistä yksi hyvä esimerkki, kun ajatellaan tätä täällä käytävää keskustelua. Todellakin Sulattamo toiminnasta se siirtyi tällaiseksi kierrättäväksi, materiaalia kierrättäväksi ähm, yritykseksi, joka erityisiä metalleja käyttää. Ja tietysti jäsenmaissa on muitakin tällaisia yrityksiä, eli tällainen siirtymä kyllä on mahdollista. Ja Helka mielestä äh, kiertotalous on oikein hyvä asia. Hänen mielestään äh, sen rooli on merkittävä, kun äh, kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkoja pyritään lisäämään ja myöskin kun uudelleen teollistetaan Eurooppaa. On mietittävä, miten voimme helpottaa tätä siirtymää ja miten päästään tällaisen win-win-tilanteeseen. Tätä taustaa vasten Helga haluaisi erityisesti painottaa sitä, että kun työpaikkojen luomispotentiaalissa tässä yhteydessä puhutaan, on tärkeää tarkastella sitä hieman laajemmassa horisontissa ja huomioida seuraavat seikat myöskin kun siirrytään kohti kiertotaloutta, niin uusia mahdollisuuksia syntyy monia. Joissain tapauksissa eh, tietysti syntyy nykytyyppisiä eh, työpaikkoja, jotka korvautuvat uusilla esimerkiksi eh, kierrätykseen siirrytään, eli jätteitä käsitellään eri tavoilla. Ja kun me keskitymme työpaikkojen luomiseen, niin tärkeää on, että valiokunnassa me kiinnitämme huomiota myöskin siihen, mikä rooli Envi-valiokunnalla on tässä yhteydessä, kun tarkastellaan, mitä materiaaleja käytetään, että ne tulee myöskin viherrittää, kuten esimerkiksi rakennuksilla tai fossiilisten Eh, polttoaineen yhteydessä. Ja joitain työpaikkoja ehkä häviää eikä tilalle suoraan tule uusia tai eh, olemassa olevat työpaikat määritellään uudelleen uuden tyyppiseksi eh, työtavoiksi ja sitten niitä saadaan vihreämpään muotoon. Eli meidän tulee tietää, mistä puhumme. Puhummeko todellisista uusista työpaikoista vai siitä, että yhdestä sektorista siirrytään toiseen. Jos halutaan tämä potentiaali hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja vähentää eh, perinteisen työpaikkojen häviämistä, on tärkeää tärkeää, että nykytyöntekijöille tarjotaan mahdollisuudet oppia uusia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan, jotta vältytään mismatch-tilanteelta. Eli tällaisia uudelleenkoulutusmahdollisuuksia on tarjottava ja on mietittävä, eh, kuinka eh, ohjeita voidaan paremmin antaa, mitä tulee uusiin uramahdollisuuteen ja mitkä ovat ne tiedot ja taidot, joita tällä alalla tarvitaan. Ja tässä yhteydessä Helga Stevens myöskin katsoo, että meidän tulisi paremmin huomioida eh, ne kaikki luvut, jotka tässä lausunnossakin mainitaan, varsinkin mitä tulee mahdollisiin uusiin työpaikkoihin. Tämän lisäksi, joka painottaa sitä, että on varmistettava se, että ne kulut, joita yrityksille syntyy, eh, tulevat perustelluiksi sen mukaan, mitkä nämä arvioidut vaikutukset ovat ja liiallista taakkaa ei saisi sälyttää yritysten harteille, jotta kasvu ja luovuus mahdollistuvat myöskin vihreät työpaikat. Eli Helka toivoo jatkossakin eh, hyvää yhteistyötä esittelijän, valmistelijan ja myöskin varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos Roksi Renate Weber ryhmän puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta. Me olemme ilman muuta hänen laillaan huolestuneita tästä komission päätöksestä vetää tämä paketti pois ja on hyvä käydä keskustelua ensimmäisen varapuheenjohtajan Timmermansin kanssa. Iltapäivällä voimme esittää yksityiskohtaisempia kysymyksiä komissiolle sen tarusperistä. Ja olemme ilman muuta valmistelun kanssa samalla linjoilla sen suhteen, että tarvitaan kiertotaloutta myös siksi, että se on tärkeää tässä suunnitelmassa, mutta myös siksi, että se loisi paljon työpaikkoja. Se, että vihreät työpaikat ehkä poistavat jotain muita perinteisimpiä työpaikkoja. No tästä päästään yli kunnon koulutuksella, asianomaisella ammattikoulutuksella. Ja siksi, jos ajatellaan kappaletta seitsemän tässä lausunnossa, niin aion siihen esittää jotain tarkistuksia. En halua mitenkään kiistää sitä, mitä tässä sanotaan, mutta haluan selkeyttää tekstiä, jotta tulisi selvemmäksi, minkälaisiin toimiin olisi ryhdyttävä. Ja on myös hyvin todennäköistä, että lausuntoluonnoksen kappaleeseen kahdeksan esitetään tarkistus, ehdotus liittyen tähän ALVn eriyttämiseen jäsenvaltioissa ja siihen, miten tästä saataisiin tehokasta. Mutta muilta osin voimme täysin yhtyä tähän lausuntoon ja nyt odotamme suurella innolla hyvää yhteistyötä tämän lausunnon tiimoilta ja myös ENY-valiokunnan kanssa ollaan valmiita tekemään yhteistyötä, että mietintö saadaan hyväksyttyä. Mistäs? Kiitos Seuraavaksi Silikiotis Gue NGL-ryhmän puolesta. Äh, Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa hyvästä työstä. Gue NGL-ryhmänä me tietysti ymmärrämme kiertotalouden tärkeyden ympäristölle, mutta myös sen potentiaalin työpaikkojen luomisessa. Näiden työpaikkojen tulee kuitenkin olla ihmisarvoisia ja turvallisia. Yritysten tuotantokustannukset, jotka tietysti liittyvät kiertotalouteen, niitä ei saa muuntaa veroksi, jotka taas sitten vähentävät työntekijöiden työoloja. Ja nyt pitää ajatella mm, myös neoliberalististen lähestymistapojen haitallisuutta, jotka on, näitä ovat toteuttaneet Troika ja muut tahot. Nä, nämä lähestymistavat ovat kyseenalaistaneet sosiaalisen, sosiaalivaltion ja kierto talouden ytimessä pitäisi olla juuri ne jäsenvaltiot, jotka ovat joutuneet Troikan ja näiden pöytäkirjojen uhriksi. Pitäisi lisätä julkisia investointeja. Näin pitää edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Investoinneilla pitää myös lisätä ja parantaa työehtoja ihmisarvoiset työpaikat tulevat siellä. Me olemme sitä mieltä, että kehitystä voidaan saavuttaa vain sisällyttämällä siihen kestävä kulutus. Me esitämme myös tarkistuksen tästä. Tarkistuksemme keskityt juuri mainitsemiini seikkoihin. Me olemme myös valmistelijan käytettävissä keskusteluita varten tästä tekstistä. Odotamme innolla yhteistyötä. Kiitos. Kiitos. Thomas Messerich vihreiden puolesta. Tai vihreistä ei olekaan kukaan paikalla. Vai haluaisitteko te puhua vihreiden puolesta? Rova Lambert. Thomas on äänestystilanteessa juuri nyt. Lausunto ilman muuta on varsin tervetullut. Voimme yhtyä ensimmäisen kappaleeseen siinä, jos tällaista yleissuuntaa ei määritellä, niin muut asiat sitten hankaloituvat myöskin. Meillä on muutama tarkistusehdotus. Yksi näistä liittyy siihen, että tässä ei pelkästään ole kyse siitä, miten jäät tuotteet uudelleen käytetään, eh, vaan siitä, mikä on resurssitehokkuus ylipäätään, eh, miten voidaan eh, tähän vaikuttaa. Tämä kaikki on ollut myöskin esillä tutkimus- ja kehitystyössä, eli tässä tuotantoon kiinnitettäisiin hieman <clears throat> erityyppistä <clears throat> huomiota, eli tällaista sirkulaarista tuotantotapaa. Eli tällainen yleislähestymistapa olisi hyvä, mutta muutoin yleisesti ottaen voimme yhtyä siihen, mitä täällä asiasta on sanottu. Thank you. Kiitos. Haluaako komissio lisätä jotain tai kommentoida? Olkaa hyvä. Puheenvuoro komissiolle. Rova Fopel ympäristöpääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Me pidämme valiokunnan ehdotuksia hyvinä. Niissä korostetaan että sitä, että kiertotalous voi luoda työpaikkoja ja korostetaan myös sitä, että tarvitaan alakohtaista tukea siirtymäkaudella. Ja kuten tänään on jo sanottu, on tärkeää tehdä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa asian edistämiseksi ja meidän pitää myös investoida taitojen lisäämiseen. Komissio on äskettäin aloittanut työnteon uuden ehdotuksen tiimolta tähän asiaan liittyen. Tarkoitus on, että mukana olisi toimintasuunnitelma ja uudistettu jätesuunnitelma ja tarkoitus olisi hyväksyä tämä ehdotus 2015 viimeisellä neljänneksellä tai kolmella neljänneksellä. Ja lisänä siihen työhön, mitä jo viime vuonna tehtiin, on hyvä, jos saamme panoksia Euroopan parlamentilta ennen kesää. Ja näin tämä oma aloite mietintö on todella oikea-aikainen ja se edes auttaa komission tekstin laadintaa alkusyksystä. Tämä uusi ehdotus paneutuu vielä lisää tämän syksyn syklin kuhunkin vaiheeseen ja tarkoitus on saada huolto paremmin mukaan kiertotalouden tavoitteiden saavuttamiseen ja tietysti kasvu- ja työpaikkojen luominen ovat avainasemassa. On odotettavissa, että erityisesti korostetaan tuotteiden suunnittelua ja pyritään edistämään kierrätysmateriaalien markkinoita, eli tässä toimintasuunnitelmassa todella halutaan puuttua näihin löydettyjen kauloihin. Odotettavissa on nyt siis toimintasuunnitelma, joka tulisi jo täytäntöön pantavaksi komission mandaatin aikana. Ja komissio joka myös pitää julkisen kuulemisen toimintasuunnitelmaan liittyen. Tämä tarkoitus tehdä touko-heinäkuussa tänä vuonna. Kiitos. Thank you. Just a few... Kiitos. Muutama sananen vielä aikataulusta. Tarkistusten jättämisen aikaraja on 31. maaliskuuta keskipäivällä. Äänestys työllisyysvaliokunnassa käydään 28. toukokuuta ja täysistunnossa äänestetään heinäkuussa 2015. Nyt sitten siirrymme äänestämään. Tämä äänestys on tänään lyhyt. Onko teillä äänestyskortit valmiina? Robert. Okay, we'll start. No niin, aloitamme. Mietinnöllä, joka koskee päätöstä työllisyyskomitean perustamisesta ja päätöksen, päätöstä 2098 kumoamisesta. Jarnosa kappale kaksi, yksi on vedetty pois, Jarnosan kappale viisi, tarkistus kaksi, siitä on suullinen tarkistus, jonka on jättänyt Ivo Weigel. Siinä on kyse seuraavasta lauseesta ottaa huomioon sosiaalinen ja taloudellinen vaikutus. Äänestämme tästä nyt. You want to Is it? Yes, you want an electronic vote. Eli haluatko koneäänestyksen tästä? We'll take it by show of hands. Otamme tämän kättä nostamalla. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yes. Uh, the original Seuraavaksi alkuperäinen teksti, tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten äänestys mietintöluonnoksesta näin muutettuna puolesta. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 42 in favor. 42 puolesta, eli mietintö on näin hyväksytty. The, uh, draft. Seuraavaksi mietintöluonnos tai mietintöluonnos, eh, tämä lainsäädäntöpäätöslauselma äänestys alkaa, äänestys päättyy 43 puolesta, eli hyväksytty. Uh, the draft council decision establishing the... Ja sitten seuraavaksi eh, tämä päätös sosiaalisen suojelun komitean perustamisesta tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistamme tämän koneellisesti. And the vote is clear. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta. Johdantonsa kappale 7 kompromissi A puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus kaksi, raukeaa, sillä kompromissi A hyväksyttiin. Ja sitten tarkistus kolme, se on vedetty pois. Eli äänestämme mietintöluonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten lainsäädäntö, päätöslauseman luonnos, äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty. Sitten siirrymme lausuntoon, joka koskee kalastusaluksen laivaväen koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdenpitoa koskevan kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittymisestä. Tämä on siis kansainvälisen marrankulkujärjestön yleissopimus. se on jäsenvaltioiden liittymistä siihen. Ensiksi tämä lausuntoluonnos kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntö päätöslausuman luonnos, siitä äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty. Ja siinä kaikki äänestyksistä. Sitten siirrymme kohtaan kahdeksan esityslistalla. Tässä on kyse ensimmäisestä keskustelusta Tässä on kyse Moran Chartierin mietinnöstä. Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen muuttaminen siltä osin, kuin se koskee nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen mm, ennakkomaksun korottamista. Nyt annan puheenvuoron Rova Moran Chartierille tästä aiheesta. Olkaa hyvä. <coughs> Merci, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä johdattelusta aiheeseen. Tämä on ensimmäinen aiheen käsittely ja haluaisin aivan aluksi kertoa, miten työskentelemme, mutta ennen tätä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelyitä eri poliittista ryhmistä, joiden kanssa me olemme tehneet erittäin merkittävää työtä yhteisymmärryksen löytämiseksi. Ottan huomioon tämän aiheen tärkeys on lähdetty liikkeelle siitä, että tässä pitäisi kaikkien poliittisten ryhmien kesken tehdä yhteistyötä ja siksi aivan työmme alusta alkaen minä kokosin yhteen kaikki varjoesittelijät niin, että kaikki yhdessä pystyisimme kuuntelemaan ja keskustelemaan komission ja neuvoston kanssa tästä mietintöluonnoksesta. Ja mistä sitten on kyse? No kyse on siitä, että muutettaisiin mahdollista ennakkomaksua komission ennakkomaksua, joka koskee sellaisia hankkeita, jotka liittyvät nuorisotakuusaloitteeseen. Ja koska kaikilla tasoilla menee sekaisin nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite, minä haluaisin muistuttaa, että nuorisotyöllisyysaloite on yksi osa Euroopan sosiaalirahaston politiikkaa. Kaiken kaikkiaan raha on vähän yli 6 miljardia euroa ja tarkoituksena on tukea lisää nuorten pääsyä työmarkkinoille niillä alueilla, jossa nuorisotyöttömyys ylittää 25 prosenttia 15-25-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Me siis nyt työskentelemme niillä alueilla, joissa ongelmat ovat suurimpia ja siellä on todella suuri osa nuorista, jotka eivät pääse töihin. Ja kun tässä puhuin 25 prosentista, niin se on keskimääräinen määrä, mutta se voi olla jopa yli 50-60 prosenttia jollain alueella. Tähän asti tekteissä mainittu ennakkomaksu toimenpideohjelmalle, joka liittyy nuorisotyöllisyysaloitteeseen. Siinä oli yhden prosentin katto. Ja on selvää, että Ja tästä voidaan varmasti jo puhua menneessä muodossa, koska kaikki muutkin esittelijät muista poliittisista ryhmistä ovat asian suhtautuneet myönteisesti ja tästä kiitän, niin on sanottava, että tämä määrä oli liian vähän, yksi prosentti ennakkomaksua juuri niillä alueilla, missä on suurimpia ongelmia rahoittaa näitä operatiivisia hankkeita. Ja tästä syystä komissio on ehdottanut, että ennakkomaksua nostettaisiin yhdestä prosentista 30 prosenttiin. Ja minä olen oikein ylpeä voidessani nyt kertoa tästä toimenpiteistä. Ja tämän takia varmasti ryhmät ovat asiasta yksimielisiä, kun olemme asiasta yhdessä keskustelleet. Tämä on nyt ainakin merkittävä toimenpide, kun siirrytään yhdestä prosentista 30 prosenttiin. No tämä on hyvin tärkeä osa tätä sopimusta, se on todella välttämätöntä. Eli tähän liittyen ei nyt ole mitään kiistanalaista. Ja haluaisin korostaa myös toista seikkaa. Eli että tämä on merkittävä, tärkeä toimenpide, mutta jotta se olisi tehokas, sen on oltava myös mahdollisimman nopea, jotta se pannaan täytäntöön, sillä tehokkuus ei tarkoita ainoastaan sitä, että tuetaan hanketta, vaan että nämä hankkeet todella voidaan panna nopeasti täytäntöön. Ja tästä syystä, hyvä puheenjohtaja, kun tästä on nyt keskusteltu Brandon Benefin kanssa sosiaalidemokraattien ryhmän edustajana ja Jana Sitneskan kanssa ECRstä. Nämä ovat varjoesittelijöitä Martina Klavasova eh, Allesta ja Vihreiden kanssa, myös Kuen kanssa on tästä kaikesta puhuttu ja kaikki olemme päättäneet nopeuttaa omaa työtämme erityis menettelyllä. Ja siksi minä näin esittelijänä yksimielisesti varjoesittelijän kanssa olen päättänyt, että emme esitä, en esitä yhtään tarkistusta komission tekstiin. Ja tehtäisiin vain kaksi tarkistusta johdantoson kappaleisiin, ja niistä olimme aivan täysin yksimielisiä ja laadimme ne yhdessä. Tästä syystä ei ole yhtään tarkistusta esitetty liittyen siihen, onko paikallaan nostaa tämä rahoitus 30 prosenttiin. Ja sitten siltä osin, että sanotaan, että kaikki tämä tehdään niin, että budjettiin ei tehdä muutoksia, eli nämä 30 prosenttia eh, otetaan niistä budjettivaroista, jotka on varattu operatiivisiin hankkeisiin. Eli tämä ei ole mitään lisärahoitusta, tämä pitää muistaa. Kyseessä on budjettimäärän samana pysyminen. Ja sitten kolmas seikka, on, että jäsenvaltiot, jotka 12 kuukautta eh, säädöksen voimaan astumisen jälkeen eivät ole välimaksuja esittäneet, niiden on maksettava takaisin eh, rahat komissiolle. Ja D, E, R, ALDE, Vihreät ja GUE yhdessä esitämme kaksi tarkistusta. Yksi liittyy johdantason kappaleeseen kolme. Ja sanotaan, että pyydetään, että Euroopan komissio sitoutuu toimittamaan – lisää varat heti, kun asetus astuu voimaan ja toinen tarkistus koskee johdantosan kappaletta 5 ja siinä pyydetään jäsenvaltiolta, eh, että ne toimisivat aktiivisesti nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Hyvä puheenjohtaja, tästä asiasta olen täysistunnossa monen otteeseen voinut puhua ja olen voinut havaita, että jopa ministerien tasolla ja neuvoston tasolla on vähän epämääräisyyttä ja menee sekaisin nuorisotaku ja nuorisotyöllisyysaloite ja meidän pitäisi vielä täsmällisemmin näistä asioista kertoa ja pitää paneutua juuri siihen oleelliseen, jotta saadaan jäsenvaltiot toimimaan. Tässä on siis vain kaksi tarkistusta johdantosan kappaleisiin ja minä olen sitä mieltä, että tässä varmasti seuraava vaihe on keskustelu neuvostossa. Neuvosto ottaa kantaa huhtikuun ensimmäinen päivä. Ja kuultuani kollegoja nyt minä mm, aion tehdä ehdotuksia siitä, miten kannattaisi jatkaa työskentelyä keskustelun jälkeen. Kiitos. Thank you, Madame Moran Kiitos, Moran Chartier. Seuraavaksi Brando Benify ST-ryhmän puolesta. Haluaisin kiittää Moran Chartiertä ja myöskin varjoesittelijöitä tästä tehdystä työstä. Tämä yhteinen ponnistus oli oikein hieno ja varmasti näin eh, nopeasti saadaan tämä lainsäädäntöehdotus hyväksyttyä. Parlamentin näin on osoitettava, että se todellakin on vakavasti otettava komission kumppani silloin, kun ehdotuksia eh, komissiolta saadaan mielipäin. Muutamalla sanalla haluaisin kiittää tämä toimenpiteen esittämisestä komissiota, koska tällä tavalla jäsenmaat voivat sitten helpommin esittää nämä aloitteensa liittyen nuorisoaloitteeseen jotta tästä työttömyyden eh, kierteestä päästään eroon nuorten osalta, eh, on tehtävä kaikki mahdollinen työttömyys Euroopassa on varsin laaja ongelma, eikä sitä ole helppo ratkaista. Meidän on oltava rohkeita ja tarvitaan radikaaleja toimia myöskin. Toteaisin, että tämä on eh, tietysti vain pieni eh, puuttuminen asioihin, mutta merkittävä kuitenkin ja on osoitus siitä, että komissio voi olla myös tarvittaessa joustava. Junckerhan on luvannut poliittisempaa komissiota ja tämä äh, seikka on osoittanut sen, että äh, neuvoston sihteeristö e, ei ole se, joka tulee kovan mukaan, vaan tarvitaan myöskin parlamentin tuki. Ei vielä kannata juhlia, äh, paljon on vielä tehtävää, mutta tämä esitys on kuitenkin askel oikeaan suuntaan. ESR on tärkeä väline, kun halutaan eurooppalaista tukea. Meidän kannattaisi lähteä keskustelua käymään siitä, miten paremmin hyödyntää tätä rahastoa. Moniversen talouskehuksen eh, väliarvioinnissa meidän kannattaa tämä seikka huomioida, sillä eh, tämän budjettikohdan toteuttaminen ei ole vaihtoehto. Meidän on panostettava eh, humanipääomaan, tarvitaan tällaisia investointeja. Ja tästä nimenomaan on Junkerkin puhunut ja tämän tyyppistä menettelyä tarvitaan. Uh, thank you. Kiitos. En näe ETRn varjoesittelijä tai Rova Harkin puhuu alderyhmän puolesta seuraavaksi. Sharon. Kiitos puheenjohtaja ja pyydän anteeksi kollegani Martina puolesta. Hän ei päässyt paikalle. Muutama kommentti hänen puolestaan. Hän tukee esittelijää hänen on ja Rova Moran Chartier on jo alustuksessaan yksityiskohtaisesti esitellyt tämän mietin. Muutama kommentti Martinalta, jotta budjettirajoituksia voidaan tässä ohjelman alkuvaiheessa kompensoida ja jotta voidaan ottaa huomioon nuorisotyöttömyys on tarpeen luoda säännöksiä, jotta voidaan täydentää EUn EUn asetusta 1304-2013 ja vuonna 2015 pitää antaa ennakkomaksuja, jotta jäsenvaltiolla on mahdollisuus antaa varoja tuensaajille. Niin, näin voidaan puuttua nuorisotyöttömyyteen. Lisäennakkomaksu tästä nuorisotyöttömyyteen työllisyyden aloitteesta pitäisi maksaa vuonna 2015, jotta voidaan siis lisätä ennakkomaksuja, jotka maksetaan asetuksen 1304-2013 nojalla, jotta voidaan tukea näitä ohjelmia nuorisotyöaloitteesta komission pitäisi maksaa nämä ennakkomaksut heti, kun tämä prosessi on saatu päätökseen ja tämä muutos on hyväksytty. Ja Moran Chartier mainitsikin, että tämä on näissä tarkistuksissa mukana. Vielä viimeinen kommentti. Tämä on myönteinen askel komissiolta, sillä nuorisotakuu on yksi näkyvimmistä EUn laajuisista aloitteista nuorisotyöttömyyden selättämiseksi, joten meidän on nyt taattava tämä toimeenpano niin, että hyväksymme ennakkomaksut jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden on sitten ryhdistäydyttävä ja pantava täytäntöön nämä toimet. Kiitos. Kiitos. GUE angel ryhmän varjo esittelee ei ole paikalla, joten seuraavaksi vihreiden puolesta Terry Reintke. Kiitos puheenjohtaja. Ja haluaisin myöskin kiittää Moran Chatieria ja varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Ja heti yhteistyön alussa oli ihan selvää, että ainakin siitä olemme yhtä mieltä kaikki, että eh, jaetut eh, varat eh, on käytettävä siten, että ne todellakin saavuttavat mahdollisimman nopeasti nuoret työttömät eurooppalaiset, ja siksi tarvitaan tällaista ennakkomaksumenettelyä, ja jäsenmaiden on toimittava koska maksuosuudet eivät ole olleet kovinkaan lupaavia tähän mennessä. Ja keskustelusta voin sanoa sen verran, että pahin asia, joka nyt tässä vaiheessa voisi tapahtua, olisi, että olemme esittäneet lupauksia nuorille. He uskovat ja luottavat siihen, että heitä tämän aloitteen myötä autetaan, ja mitä mitä ei tapahdukaan. He eivät koskaan näitä rahoja näe ja ohjelmia ei täytäntöön panna koska olisimme tällöin pettäneet lupauksemme. Ja tämä on myöskin yksi syy sille, miksi ennakkomaksuasia on tässä vaiheessa niinkin olennaisen tärkeä. Ja kunhan tämä asia on hyväksytty, tarvitaan paineita eh, jäsenmailta, komissiolta ja parlamentilta myöskin sen suuntaan, että ohjelma todella täytäntöön pannaan sillä meidän on voitava tarjota tulevaisuuden näkymiä nuorillemme. Thank you. Kiitos. Sean Simon seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja ja onnittelut Rova Moran Chartierille, Rando Benifeille ja muille varjoesittelijöille siitä, että näin hyvin on voitu olla samaa mieltä ja komissio myös siitä, että nyt toimitaan oikein miljardi euroa lisää ennakkomaksurahaa nuoria varten on mahtavaa, mutta tämä ei kuitenkaan ole mahtavaa, jos asuu yhdistyneessä kuningaskunnassa, missä eh, oikeasti johtajan hallitus ei voi hyväksyä 115 miljoonan euroa palaisen rahan käyttöstä, ei pysty päättämään, jotta voitaisiin torjua nuorisotyöttömyyttä tässä Moran Chartier puhui niistä alueista, joissa on suurimpia ongelmia. No West Midlandsin alue, minun alueeni yksi tällaisista alueista. Meidän pitäisi saada 42 miljoonaa puntaa Euroopan komission toimien takia nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, mutta me emme saa yhtään mitään nuorisotyöttömyyden torjumiseksi West Midlandsin alueella siksi, että ja konservatiivipuolueen hallitus ei halua auttaa nuoria. Se ei ole valmis tekemään yhteistyötä komission kanssa ja tästä syytä ei ihmisiä anneta. Ja siksi sanon West Midlandsin alueen nuorille, että 42 miljoonaa puntaa olisi käytettävissä, mutta konservatiivipuolueen hallitus ei ole valmis näitä rahoja käyttämään. Miettikää tätä seuraavan viikon aikana. Thank you. Uh, Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro varapuheenjohtaja Danuta Tassutsjetskälle. Siis niin, me kaikki tiedämme, kuinka hankala on nykytilanne nuorten keskuudessa ja tiedämme, kuinka kipeästi he näitä varoja tarvitsisivat. Viime viikolla eh, kokoonnumme yhdessä eh, Tanskan kollegoiden kanssa ja he kertoivat hieman siitä, eh, mikä on Tanskan tilanne ollut 90-luvun työttömyyskriisin yhteydessä edelleenkin vielä 20 vuotta, vaikka on kulunut, eh, nämä heijastusvaikutukset siellä tuntuvat. Eli tässä todellakin puhutaan nuoren sukupolven elämästä ja tulevaisuudesta. On erittäin tärkeää, että komission ehdotus lisätä ennakkomaksuosuuksia jäsenmaissa ja päätös toimia nopeasti tässä asiassa todellakin on tärkeä ehdotus ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä eh, hyvin tehdystä arvokkaasta työstä. Ja toivottavasti eh, jäsenmaat eivät enää esitä mitään verukkeita siitä, ettei mukaan varoja olisi. Kyllä varoja on, jos niitä halutaan käyttää. Kiitos seuraavaksi Dominic Martin. Merci. Kiitos. No, oli mahtava nähdä, kuinka innostunut Rova Moran Chartier on ollut. Se, että lähdetään toimimaan alueella, jossa nuorisotyöttömyyttä on yli 25 prosenttia, niin että nostetaan eh, tätä ennakkomaksua ilman budjetin muuttamista. Tämä vaikuttaa tarpeelliselta, mutta ehkä tämä on kuitenkin pelkkää utopiaa ja sana helinää, sillä meillä on Ranskassa ollut pitkään nuorisotyöttömyystoimenpiteitä, jotka ovat kuitenkaan ole onnistuneet. Haluaisin muistuttaa, että töitä voidaan saada ainoastaan, jos töitä on tarjolla. Ja näillä toimenpiteillä ei luoda työpaikkoja tyhjästä. Tämä siirtymä yhdestä prosentista 30 prosenttiin ei saa työpaikkoja luotua eh, kun sieniä sateella. Ei työttömyys joudu siitä, että ennakkomaksu on alhainen, vaan siitä, että työpaikat ovat kadonneet. Ja ainoa ratkaisu toistan on, että me, meidän on suojattava omaa tuotantoamme, sosiaaliselta polkumyynniltä kaikkialta maailmasta ja tarvitaan myös taloudellista protektionismia kunkin jäsenvaltion tasolla. Kiitos. Schulze. Kiitos seuraavaksi herra Schulz. Berichterstatterin. Haluaisin kiittää esittelijää ja muita kollegoita tästä ehdotuksesta ja siitä, että edetään nopeasti, sillä tämä on hyvä esimerkki siitä, että me emme pelkästään Euroopan parlamentissa, vaan Brysselin muissakin toimielimissä voimme toimia nopeasti. Meitähän moititaan usein siitä, että me keskustelemme liian kauan, puhumme puhumistamme, ja tämä on nyt esimerkki toisenlaista toiminnasta. Minulla olisi yksi kommentti. Tässä on monia myönteisiä ulottuvuuksia, mutta yksi asia pisti silmään, me annamme nyt ennakkomaksuun ja varten rahaa hankkeisiin. Onko, tämä, onko nämä varat riittäviä hankkeita varten? Onko hank- minkälaisia hankkeita on? Mit, mikä volyymi tällä ennakkomaksurahoituksella voidaan kattaa hankkeesta? Sitä haluaisin vielä kysyä. Kiitos. Thank you and... Kiitos. Ja nyt Eva Valtmane saa neuvoston puolesta puheenvuoron. Ehkä voit, voitte sanoa jotakin myös näihin kysymyksiin, joita on esitetty täällä keskustelussa. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. En ollut varautunut siihen, että käyttäisin täällä tänään puheenvuoron mutta neuvoston kannalta katsottuna voin tänään sanoa sen verran, että työryhmätasolla neuvostossa on satokaan sopimus, että eh, edi viedä tätä asiaa eteenpäin tekemättä muutoksia komission ehdotuksen, eli artikloja tai johdantosan kappaleita ei ehdotettaisi muutettavaksi. Neuvostokin toivoo, että tässä asiassa saadaan aikaan sopu mahdollisimman nopeasti, jotta myös varat saadaan sitten liikkeelle mahdollisimman nopean tahtiin. Mitä tuleviin menettelyihin neuvostossa tulee, voin todeta, että huomenna 25. päivä Korper vahvistaa tämän sopimuksen ja sieltä se sitten menee neuvostoon 21. huhtikuuta pidettävään kokoukseen ja siellä sitten ensimmäinen käsittely neuvostotasolla ja toivottavasti myöskin parlamentin kanssa asiasta saadaan aikaan sopunopeasti. Kiitos. Thank you for this information. Kiitos näistä tiedoista. Nyt annan puheenvuoron Antriel Sukuvatusevalle, joka on nuorisotyöllisyysaloitteen johtaja Euroopan sosiaalirahastossa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa komissio on samaa mieltä parlamentin poliittisen sitoumuksen ja neuvoston sitoumuksen kanssa siis siitä, että pitää edetä nopeasti. Tämä oli yksi komission ensimmäisistä lainsäädäntöaloitteista, joilla yritetään selättää ongelma, joka on huomattu jo ohjelmakauden alusta lähtien. Nyt olemme antaneet nyt olemme saaneet ehdotuksen, joka todella muuttaa jäsenvaltioiden mahdollisuuksia nopeasti saada tämä koneisto pyörimään, jonka tarkoituksena on auttaa antamaan nuorisolle työpaikkoja ja koulutusta. Me haluaisimme todella pyytää parlamentin neuvostoa etenemään nopeasti. Tämä voi auttaa paikan päällä ja jäsenvaltiot ovat jo aloittautuneet muutoksen, aloittaneet muutoksen. Tämä on nyt toinen ohjelmavuosi Toim- tässä on kyse toimenpideohjelmasta, jotka hyväksyttiin viime vuoden lopulla. Eli, ja tämähän aloitettiin jo ensimmäinen syyskuuta 2013, eli jäsenvaltion tasolla on jo ryhdytty toimiin, ja me tiedämme viranomaisten tietojen takia, että on jo perustettu koulutusohjelmia ja on mahdollisuuksia näin tukea nuoria esimerkiksi yksi yrittäjyyden aloittamisessa. Nyt, jos nämä varat saadaan virtaamaan, se auttaa jäsenvaltioita ilman viivästyksiä auttamaan nuoria, jotka ovat vaikeassa tilanteessa. Heidän on vaikea päästä takaisin yhteiskuntaan ja työmarkkinoille ja heidän on vaikea taas luottaa itseensä. Kiitos paljon. Thank you. Kiitos. Työllisyysvaliokunnassa tästä äänestetään 16. huhtikuuta. Ja sitten vielä loppupuheenvuoro esittelee Moran Sartierilta. Kiitos oikein paljon, hyvä puheenjohtaja, siitä, että sain taas puheenvuoron. Nyt kun olemme kuulleet kaikkia kollegoja ja heidän puheenvuoronsa on kuultu on havaittavissa, että sisällöstä ollaan täysin samaa mieltä. Ensinnäkin siitä, että pitää toimia nopeasti, mutta ollaan yksimielisiä myös siitä, että tämä toimenpide on nyt paikallaan, että nostettaisiin ennakkomaksua 30 prosenttia. Haluaisin kiittää komissiota erityisesti Andriana siitä, että näin nopeasti tämä asia on hoidettu. Ja haluaisin kiittää neuvostoa sen täydestä tuesta. Haluaisin vastata kollega Schultzin kysymykseen. Tämä kysymys on ehkä muidenkin mielessä. Riittävätkö nämä miljardit hankkeisiin? Meidän on edistettävä näitä hankkeita ja nyt ei ole kyse niinkään siitä, kuinka paljon rahaa on käytössä, vaan että on tuettava olemassa olevia hankkeita. Ja kun tässä kolme Saimon sanoi, että meidän on todellakin sitouduttava asiaan Kyse on ihan samasta asiasta. Tärkeää on, että on hankkeita ja että nämä, että nämä hankkeet saavat rahoitusta. Eli minä olen valmis, hyvä kollega West Midlandsin alueella käydä puhumassa näiden poliitikkojen kanssa olivat pahimmista puolesta tahansa, minä olen valmis tulemaan sinne luoksenne ja puhumaan tästä politiikasta, sillä tästä politiikasta on hyötyä. Se on pantava täytäntöön. Ja niin kuin me olemme työryhmässämme tehneet, no tässä on toimittu ilman erimielisyyksiä. Ei ole mitään erilaisia näkökulmia, vaan kaikki eri poliittiset näkökulmat tässä ovat yhtyneet ihan samansuuntaisesti, eli älkää nyt lähtekö tässä meitä jakamaan. Minä kuulin myös, mitä neuvosto sanoi, ja te mainitsitte nämä kokouspäivät 25.3 Koreper ja 21.4. yleinen lähestymistapa on käsittelyssä. Minä en tee mitään ilman, että koko varjo esittelyiden ja esittelyiden tiimi on täysin yksimielinen asiasta. Katsotaan, mitä neuvosto sanoo, sillä emme me halua, ettekä tekään jäädä nyt jälkeen. Ja tehän tiedätte, minkälainen vaikutus aikatauluun voi olla sillä, että esitetään tarkistuksia myös johdantaosan kappaleista. Parlamentissa olemme nyt sitä mieltä, että nämä kaksi yhteistä tarkistusta ovat kuitenkin todella oikean osuvia tarkistuksia siitä syystä, että ne tunnemme tilanteen jäsenvaltioissa. Me tiedämme, että nyt on todellakin painostettava siihen, että ne tukevat operatiivisia ohjelmia. Minä olen neuvoston komission ja kaikkien varjo esittelyn käytettävissä, jotta tämä haaste pystytään toteuttamaan, sillä nyt ei saa unohtaa, että ne nuoret, joiden puolesta työskentelemme, eivät ole koulutuksessa, heillä ei ole töitä ja he ovat niitä nuoria, jotka kaikkein eniten tarvitsevat merkittävää apua. Emmekä saa nyt erehtyä ja ajatella, että me luomme työpaikkoja. No ei tästä ole kyse, ei tästä joukosta ole kyse, vaan kyseessä on sellaista ihmistä, jotka tarvitsevat tukea päästäkseen töihin. Eli älkäämme nyt lähtekö väärin näitä asioita tulkitsemaan. Ja siksi haluaisin nyt todella kiittää kaikkia kollegoja. Tässä on tehty mahtavaa yhteistyötä todella tiiminä, oikeaa ryhmätyötä ja sitä aion jatkaa loppuun asti ja haluaisin kiittää teitä. Kaikki varmasti tietävät, kenestä nyt puhun, ja minä olen todella kiitollinen teille. Kiitos. And thank you for... Kiitos teille kaikesta tekemästänne työstä. Olen hyvin optimistinen tämän suhteen ja tämän aloitteen tulosten suhteen, sillä monet ihmiset ovat tehneet kovasti töitä tämän eteen. Nyt on aika puhua vihreän työllisyyden aloitteesta, eli siitä, miten vihreän talouden työllistämismahdollisuudet voidaan hyödyntää. Olemme kutsuneet tänne vierailijaa ja puhujia, ja nyt haluaisin lyhyesti esitellä heidät. He edustavat ILOa, Stedefopia, Eurofoundia, Business Europea ja EAYtä, Euroopan armatillista yhteisjärjestöä. Aloitamme kuitenkin esittelijän puheenvuorolla. Esittelijä on Jean Lambert vihreiden ryhmästä. Olkaa hyvä. Esittelijänä saat ensimmäisen puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää niitä kaikkia, jotka ovat tehneet työtä tämän mietinnön eteen. Ja kiitos myös varjoesittelijöiden kiinnostuksesta. Tämä mietintö on kuten aina tässä valiokunnassa lyhyt ja yritin siinä saada aikaiseksi kohtia, joita voitaisiin laajentaa. Halusin antaa tällaisia avainsanoja, joihin voidaan puuttua. Tämä liittyy myös kiertotalouteen, josta puhuimme aikaisemmin tänä aamuna, ja pakettiin, jonka nyt lopettava puheenjohtajavaltio antoi Eurooppa 2020 strategian kestävän ulottuvuuden suhteen. Haasteet, joita meidän edessämme nyt on, kun katsomme kiertotaloutta, niin ne liittyvät resurssi, raaka-aineiden hintoihin, niiden puutteeseen, ympäristövaikutuksiin, ilmastonmuutokseen ja sosiaalisiin ongelmiin. Meidän pitää katsoa, mihin, mistä voisimme löytää lisätyöpaikkoja ja täydentäviä työpaikkoja. Miten voimme siis kehittää tätä eri sektoreiden, sektoreiden työllistämismahdollisuutta. No, nä, näissä keskusteluissa kuulimme sekä pieniä yrityksiä et, että myös tutkijoita ja me tiedämme, että energiatehokkuus on tärkeä tekijä työllistämisessä ja pitäisi myös siirtää verotusta niin, että se ei koske työvoimaa, vaan ympäristövaikutuksia. Näin siis ehdotamme, että käytämme tätä EU-ohjausjaksoprosessia ja näitä välineitä, joita on olemassa tämän muutoksen aikaansaamiseksi. Ja sitten vielä toimitusketju viimeiseksi. Kun katsotaan uusiutuvia energianlähteitä ja katsotaan tutkimusta ja kehitystä, rakennusten kehitystä, ylläpitoa ja, ja korjaamista. Jos tätä, näitä alueita voidaan kehittää, se luo myös työpaikkoja. Me tiedämme, että työelämä ja työmaailma muuttuu. Tänä aamuna viitattiin jo tiettyihin aloihin, jotka valmasti taantuvat. Toiset alat saattavat laajentua tai niiden pitää muuttua ma- mahdollisimman paljon. Ja, ja tietysti osallistumisten tähän on keskeistä ja prosessissa, täs, tällä prosessilla voidaan nämä lopputavoitteet saavuttaa. Tässä prosessissa me kuulimme eh, monia järjestöjä ja monet puhuivat siitä, että tarvitsemme yhdenmukaisen, loogisen ja pitkän aikavälin poliittisen lähestymistavan. Emme tarvitse tällaista stop-start toimintaa. Me tarvitsemme tätä johdonmukaisuutta, se on keskeistä ja tavoitteet ovat tärkeitä moottoreita tässä strategiassa. Tämä johdonmukainen lähestymistapa antaa sitten tarvittavat viestit investoinneille, oli sitten kyse yritysten investoinneista tai investoinnista osaamiseen ja pätevyyteen. Kyse ei ole pelkästään kansallisesta, vaan myös paikallisesta tasosta. Ne ovat tärkeitä tulosten aikaansaamiseksi, eli pitää ehkä käyttää julkisia hankintoja, pitää kehittää pätevyyttä ja osaamista. Ja alueiden komitea ja muutkin ovat sanoneet, että pitää tarkastella alueita, niillä pitää olla omat alueelliset strategiansa, miten voidaan lähteä juuri tähän suuntaan, niin miten voidaan käyttää EU-varoja. Eli eri aloitteiden ei pitäisi olla ristiriitaisia. Voidaan sanoa, että tarvit, halutaan energiatehokkuutta ja sitten kuitenkin investoidaan johonkin muuhun. Tällaista ristiriitaa ei saa, ei saa olla. Mitä tulee osaamiseen, komissiota on tullut hyviä ehdotuksia, mutta tässä me katsomme kolmea eri tasoa pätevyyden suhteen. Yksi on tämä yleinen taso. Ihmisillä on yleinen ymmärtämys siitä, miksi on tärkeää käyttää resursseja tehokkaasti, miksi on tärkeää, että ei saastuteta ympäristöä. Tämä on tällaista yleistä tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Sitten on olemassa tämä spesifisten opinto-ohjelmien taso. Tässä on kyse sekä teollisuudesta ja sen viherryttämistä ja sitten eri aloista ja eri ammateista ja työpaikoista. Ja tänä aamunahan viitattiinkin jo rakennusalaan yhtenä tärkeistä aloista. Miten osaamispullokaulat voidaan sitten poistaa, jotta todella voimme maksimoida työllistämis- mahdollisuudet. No yksi on osaamisen sovittaminen tarpeeseen ja niiden pätevyyksien tunnustaminen, jota ihmisillä jo nyt on. Ja tietysti on tärkeää kiinnittää huomiota elinikäiseen oppimiseen ja kouluttamiseen, sillä tässä ei puhuta pelkästään sellaista ihmistä, jotka tulevat uusina työmarkkinoilla, vaan kyse on siitä, miten voidaan muuttaa ja kehittää jo työmarkkinoilla olevien ihmisten pätevyyttä. Ja tämä koskee ennen kaikkea projekti, projektihallintaa. Joku, joka tulee suoraan yliopistosta, ei voi hallita suurta projektia, vaan siihen tarvitaan jo olemassa olevaa kokemusta ja pätevyyttä. Ja tietysti tärkeää on tukea PK-yrityksiä niillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia kouluttaa työvoimaa tai niillä ei ehkä ole riittävästi ymmärtämystä sen suhteen, mitä askelia tarvitaan oman yrityksen muuttamiseksi. Tällaista tukea tarvitaan, jotta on tarvittavia koulutusmahdollisuuksia. Ja itse asiassa on olemassa pilottihanke, jonka olemme perustaneet sen perusteella, mitä kuulimme palautteena tällä, tässä keskustelussa. Tässä siis yleinen johdanto tähän aiheeseen. Odotan nyt innolla meidän vierailijapuhujiemme palautetta tänä aamuna. Ehkä näin voimme kehittää ideoitamme edelleen. Ja Yksi asia ehkä aikataulusta, ja pyydän anteeksi tätä jo etukäteen. Minä ajattelin, että toukokuun 7. ei ole ehkä, ehkä paras päivä brittijäsenelle olla täällä parlamentissa käsittelemässä tarkistuksia, vaikka tämä on hyvin tärkeä asia tietysti tämä aikataulusta. Kiitos tästä. Nyt sitten meillä on useita puhujia, kuten mainitsin. Jokaisella on kahdeksan minuuttia puheaikaa esitellä oma kantaansa. Anna nyt ensimmäiseksi puheenvuoron herra Peter Possenille, joka on yritysyksikön johtaja kansainvälisessä työtoimistossa Genevessä. Good morning. Huomenta. Ja kiitos hyvä puheenjohtaja. On hyvä, että voimme tässä yhteydessä kertoa hieman omista näkemyksistämme. Kansainvälinen työvirasto ja järjestö ovat tarkastelleet ympäristö- ja ilmastonmuutoskysymystä ja sen yhteyttä työkysymyksiin jo kymmenen vuoden ajan. Ja viime vuosien aikana on laadittu kolme eh, suurehkoa raporttia. Yksi näistä liittyy eh, Rion konferenssiin, eh, ja sitten Sirifabin taidot vihreiden työpaikkojen osalta raportti ja sitten 2013 raportti ilokonferenssin, jossa nimenomaan kestävä kehitys, hyvät työpaikat ja vihreät työpaikat oli aiheena. Eli painotamme nimenomaan sitä, että tarvitaan hyviä työpaikkoja, jos halutaan vähentää köyhyyttä ja päästä kestävä pohjaisen kasvuun ja tätä me myöskin työstämme. Ja kansainvälinen työkonferenssi, joka 2013 pidettiin, kun tätä asiaa siellä tarkasteltiin, niin yksimielisesti tuolloin hyväksytyissä päätelmissä 185 eh, maata oli edustettuna eh, hallitusten ja myöskin eh, sidosryhmien ja työmarkkinasapuolten taholta. Eli päätelmissä määriteltiin se, mitä tämä siirtymä tarkoittaa, siirtymä kunnollisiin työpaikkoihin. Periaatteet määriteltiin ja määriteltiin myöskin poliittinen puitteisto tälle siirtymälle. Ja myytämä huomio tähän mietintöön ja aloitteeseen. Olemme komission kanssa tehneet asiassa läheistä yhteistyötä ja myös muiden tahojen kanssa unionissa. Ja ilolöydösten kanssa tämä pitkälti on samoilla linjoilla. Ympäristö- ja sosiaalipolitiikan lähentäminen on sinällään oikein hyvä ajatus Esitetty toimenpiteet ovat johdonmukaisia ja järkeviä. Tässä on kuitenkin pari seikkaa, e, joissa toivoisimme parantamisen varaa, esimerkiksi energiatehokkuusasia. E, voimme sinällään tukea, e, mitä mietintö sanoo, että on asetettava selkeät tavoitteet EU-ssa tällä saralla, ja se on ajatuksena hyvä. Ja mitä tulee investointiaspekteihin, näitä ei ole kovinkaan voimakkaasti esitetty. Uskomme, että näistä voisi olla maille suurempi hyöty kuin mitä on ymmärretty hyödyntää, ja Junkarin suunnitelma toivottavasti onnistuu investointejen lisäämisessä. Ja voitaisiin ehkä mietinnöissäkin vielä mainita jotain kansainvälisen yhteistyön merkityksestä. ja rahoituskysymykset ja kysymys siitä, miten eh, tämä liittyy eh, Junckerin eh, suunnitelmaan hyödyntää yksityisiä sijoittajia, jotka käyttävät julkisia investointeja nimenomaan energiatehokkaassa rakentaminen. Tästä hyvä esimerkki. Saksassahan vuosia sitten jo tähän mentiin ja yli 120 miljardia euroa on jo sijoitusten kokonaissumma ja yhden suhde neljään on vipuvaikutus ollut kun julkisia investointeja on hyödynnetty. Työllistämisvaikutukset ovat myöskin olleet suuret ja vaikutukset talouden kasvuun myöskin ja myöskin energiavarmuuden kannalta. Tästä on saatu huomattavaa hyötyä. Ja sitten sellainen alue, jossa ehkä EU voisi johdonmukaisemmin toimia, liittyy tähän uuteen ilmastosopimukseen. Kuten tiedätte, neuvottelut ovat käynnissä parhaillaan ja globaali sopimus, kunnianhimoinen sitova tavoite, joka Mm, pitäisi päästöt maksaa kahden prosentin lämpötilan nousussa. Mm, melko kauan kesti ennen kuin EU-neuvotteluissa sai äänensä kuuluviin ja osasi käyttää myöskin tässä yhteydessä ja neuvotteluteksteissä mainintaa kunnollisista työpaikoista. Mutta nyt helmikuissa neuvottelussa näin tehtiin, eli EU on ehdottanut sellaista sanamuotoa, joka löytyy tästä tekstistä sinisellä. Eli ilmastopoliittisissa toimissa olisi katsottava, miten mahdollista laatutyöpaikkojen ja kunno, siirtymä kunnollisiin työpaikkoihin. Ja me pidämme tärkeänä sitä, että EU todellakin pitää kiinni tästä tekstistä, että siitä tulee osa EU-neuvottelukantaa, että tämä sanamuoto lopputekstissä säilyisi. Ja hyvä olisi, että myöskin tähän päätösagendaan liitymme Peru ja Ranska ovat käynnistäneet eh, aloitteen, jossa nimenomaan on mukana ympäristö- ja työministeriöt ja näiltä toimia vaadittaisiin, ja yksittäiset maat ja komissio voisivat tähän liittyä ja olla mukana näin ilmastosopimuksen täytäntöönpanossa. Tämä mahdollistaisi myöskin vihreiden työpaikkojen syntymisen. Ja Tärkeää olisi, että myöskin näihin rahoitusmekanismeihin otettaisiin mukaan nämä työpaikkojen luomiseen liittyvät seikat. Mitä tulee tähän mietintöön pitkälti, tuemme sitä täysin ja tämä talouksien viherryttäminen, tätä sanamuotoa pidämme myöskin hyvänä. Se löytyy myöskin ilon päätelmistä, mutta olisi ehkä hyvä hieman vahvistaa kuitenkin eh, oikeuksien siirtoja tai taitojen hankkimisen ennakointitoimia. Ja sitten mallintamista on tässä varsin menestyksekkäästi hyödynnetty esimerkiksi eh, eh, vuoden 2009 Yhdysvaltojen kriisipaketissa. Se johti kahteen miljoonan työpaikkaan Eh, jota osattiin ennakoida niiden taholta, jotka tämän paketin eh, aikoinaan laativat. Ja ehkä tämän tyyppistä Fidelio-mallia kannattaisi todellakin hyödyntää. Ja siinä sosiaalinen vuoropuhelu vielä mukana, niin katsoisin, että tämä voisi olla hyvä kokonaiskehys. Nykyisellään on jo sovittu siitä, miten vihreät työpaikat määritellään kansainvälisessä työpaikkatilasto konferenssissa tällainen määritelmä esitettiin. Tällainen määritelmä on olemassa ja näiden määritelmien ja mallien pohjalta on helpompi ymmärtää, mitä muutoksia työmarkkinoilla tapahtuu. Tämä teksti on nyt vähän pienellä printattua tässä, mutta kuitenkin elementit, jotka ovat yhteydessä ja vaikutuksessa toisiinsa ja yhdessä vaikuttavat muutoksia työmarkkinoihin e, ja nämä mallit auttavat meitä paremmin ymmärtämään sen, miten nämä muutokset tapahtuvat. Tässä yksi esimerkki, miten eh, vihreät eh, menettelyt vaikuttavat eh, kasvuihin. Tässä puhutaan nyt Yhdysvaltojen osalta ilmastotavoitteiden saavuttamisesta 200 miljardin dollarin vuotuinen investointi, kun talous pyritään muuttamaan, johtaisi neljän miljoonan työpaikan syntymisen. Ja tässä painottuu myöskin se, että siirtymäilmiö on melko vahva ja se tulee myöskin huomioida. Eli tässä oma alustukseni ja lisätietoa löytyy näiden linkkeen takaa. Kiitos. Eh, kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron herra Steve Bainbridgeille, joka on aluetutkimuksen ja politiikka-analyysin asiantuntija CDFOPissa. Olkaa hyvä. Thank you very much for your... Kiitos siitä, että pyysitte minut tänne puhumaan tänään. Haluaisin puhua siitä asiasta, joista jotkut ovat yhä samaa mieltä, eli että ei voi olla vihreitä työpaikkoja ja paljon työllisyyttä. Tähän on törmätty tällaisen argumenttiin, kun ihmiset sanovat, että suurin syy siihen, että EU on nyt pääsemässä 2020 tavoitteisiin, tämä johtuu tästä taloudesta taantumasta 2008 kriisin jälkeen. Talouden taantuma on vähentänyt päästöjä ja energian kulutusta, mutta se on poistanut myös työpaikkoja. Tämä ajatus johtaa siihen, että kyseenalaistetaan vihreät tavoitteet, koska ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi oli asetettu tavoitteeksi 75 prosenttia työllisyyttä 20-64-vuotiaille 2020 mennessä, mutta tuohon tavoitteeseen emme kyllä pääse. Jos nykytiellä jatketaan, niin CDFOP ennakoi, että EUn työllisyystaso on noin 70 prosenttia 75 prosenttiin päästäksemme tarvitsemme noin 14 miljoonaa uutta työpaikkaa neljän seuraavan vuoden aikana. Tämä on monen mielestä korkeintaan epätodennäköistä. Mutta niin kuin 2012 komission työllisyyspaketissa sanotaan, siirtymä vihreään talouteen luo mahdollisesti paljon uusia työpaikkoja. CDFOBin tutkimus osaaminen vähähiilisen Euroopan edistämiseksi. Siinä ei löytynyt minkäänlaista ristiriitaa korkean työllisyyden ja vähäisten päästöjen välillä. Jos ajatellaan esimerkiksi tuulienergiaa, sen on tarkoitus luoda 330 000 eh, työpaikkaa 2020 mennessä ja eh, aurinkolämpö ja energiatehokkaat rakennukset ovat myös sellaisia aloja, joiden tarkoitus luoda 20 prosenttia lisää työpaikkoja 2020 mennessä. Mutta siitä huolimatta, että vihreä talous ja korkea työllisyys ovat yhteen sopivia, niin joskus ymmärretään, että ne ovat ristiriidassa siksi, että päätöksentekijät käsittelevät näitä erillään. Ja kun ajatellaan työmarkkina kehitystä ja ympäristöosaamista ja niiden yhdentymistä. Tätä haluaisin korostaa. Ei saa ajatella, että vihreä talous ja sen edistäminen on ainoastaan ympäristöasia, mutta vaan että tämä muuttaa myös työpaikkojen ja työn luonnetta, kun tulee rakenteellisia muutoksia vihreän suuntaan, tulee uudenlaista kysyntää uudelle osaamiselle ja vähemmän vanhanlaiselle. Informaatioteknologia oli vallankumous ja se toi myös talouden rakenteisiin muutoksia. On muistettava kuitenkin, että vihreä vallankumous on erilainen kuin IT-vallankumous. Teknologian kehitys oli markkina, markkinoiden johtama yritykset investoivat it vähentääkseen kuluja, lisätäkseen laatua ja tuottavuutta, mutta vihreä vallankumous on hallitusten johtama ja hallitukset asettavat tavoitteet ja sääntävät säätävät siitä, miten niihin on päästävä. Kuitenkin Euroopan maat ovat tähän asti eh, aika huonosti saattaneet yhteen ympäristöpolitiikan ja sen koulutuspolitiikan, jota tarvitaan, jotta voidaan edistää sitä osaamista, mitä vihreä talous tarvitsee. Niin kuin tänä aamuna on sanottu, on osaamisen puutetta tieteen, tekniikan, insinööri toimen matematiikan alalla. Nämä vaikeuttavat vihreää taloutta, mutta on kuitenkin joitain esimerkkejä Eh, vihreän osaamisen lisäämiseksi, mutta nämä koskevat lähinnä Ranskaa, Itävaltaa ja yhdistyntä Usein ajatellaan, että vihreän talouden osaaminen ei ole talouden tarpeiden mukaista, että ne liittyvät ainoastaan tiettyihin aloihin, mutta ei ole kuitenkaan mitään selkeää rajaa eh, vihreiden työpaikkojen ja olemassa olevien työpaikkojen välillä ja tapauskohtaiset tutkimukset osoittavat, että olemassa olevan osaamisen, osaamisen parantaminen on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin uusien vihreiden eh, taitojen lisääminen. Puhutaan yleistä taidoista, kuten organisaatiosta, kommunikaatiotaidosta, mukautuvuudesta, päätöksentekotaidosta. Kaikki tämä on tärkeää eh, työpaikalla eri tasoilla, mutta tämä osaaminen sinänsä vaikuttaa hyvin vähän siihen, että voidaan siirtyä vähähiiliseen talouteen. Mutta jos otetaan yleistaitona mukaan tietoisuus ympäristöasioista ja kestävyyden ymmärtäminen, tämä voi kaikilla tasoilla helpottaa vihreään talouteen siirtymistä ja parantaa myös liike-elämän tehokkuutta. Vihreän talouden kehittyminen tuo uusi, uudenlaisia työpaikkoja, mutta tärkeää on tehdä asiat uudella tavalla. Ajatellaan, että tulee lisää kysyntää energiatilintarkastuksen tekijöille, mutta tarvitaan muunkinlaisia työntekijöitä. Esimerkiksi eh, sähköasentajien osaamista on kehitettävä, on otettava koulutusjärjestelmiin mukaan eh, opetussuunnitelman muutokset. Tämä on järkevämpää kuin, että eh, panna pystyyn uusia koulutusohjelmia. CDFOP on kuitenkin voinut todeta, että vihreät taidot puuttuvat oppimistrategioista yleensä, kun koulusta tarjotaan. Tämä johtuu siitä, että eh, osaamista kehitetään hyvin hitaasti. Toisen asteen ja kolmannen asteen oppilaitoksissa eh, on yhä vähemmän mielenkiintoa tieteen, teknologian, insinöörin ja matematiikan opiskeluun. Joissain maissa on liian vähän insinöörejä, ei ainoastaan ympäristöinsinöörejä, vaan kaikenlaisia insinöörejä puuttuu. Ja kun halutaan vihreää taloutta edistää, tarvitaan työpaikkoja kaikilla tasoilla. Ja muita työpaikkoja ei pidetä eh, kovinkaan mielenkiintoisina, eh, kuten metallialan työnteko tai rakennustyö, eh, jätehuolto. Näitä pidetään likaisina työntekijöinä, jossa on huono työpalkka ja huono tulevaisuus. Eli IT ja vihreä vallankumous, ne ovat eri asioita. Kuitenkin on otettava vihreä osaaminen mukaan koulutukseen yhtä hyvin kuin on otettu IT-taidot. Tämä on tärkeää kaikilla koulutuksen tasolla. Yliopistojen rooli on tärkeä, kun halutaan edistää ympäristötaitoja, ei ainoastaan näillä mainituilla aloilla, vaan myös muilla aloilla, kuten eh, taloudessa, liikehallinnossa, kaikilla eri tasoilla. Myös ammatillinen koulutus on tärkeä sekä eh, alatason että myöhemmän tason koulutus. Emme halua vain kasvua, vaan vihreää kasvua, että ollaan yhä tietoisimpia ympäristöstä ja osataan yhä enemmän ympäristöön liittyviä asioita. On ymmärrettävä, että työpaikkoja voidaan eh, tuoda mukaan ja sen takia on otettava myös elinikäiseen koulutukseen mukaan vihreät taidot. Kiitos. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Rova Kristin Omar Pintarille, joka on vanhempi ohjelmajohtaja, joka vastaa eurooppalaisesta työelämän seurantakeskuksesta. Eurofoundissa siis. Olkaa hyvä. Thank you very much, MEP Jean Lambert. Kiitos paljon työllisyysvaliokunnalle ja MEP Jean Lambertille, jotta, että sain kutsun tänne puhua Eurofoundin tuloksista. Eurofound on kolmikantajärjestö, jonka pääpaikka on Dublinissa ja me juhlimme nyt 40 syntymäpäiväämme. Yksi etu, tai anteeksi, väärä dia pyydän anteeksi. Yksi etu siinä, että, puhu, että tekee työtä tällaiselle vanhalle järjestelmälle on se, että tietoa on kerääntynyt paljon. Jo 90-luvulla Eurofound julkaisi tietoja työmarkkinasuhteista ja ympäristön suojelusta. Yksi tulos oli se, että Työmarkkinaosapuolet eivät tunteneet vastuuta ympäristöasioista ja yksipuolisia toimia olisi, oli hyvin vähän. Ympäristöasioista puhuttiin vain työ-, terveys- ja turvallisuuskontekstissa ja joskus oli vastarintaa säännösten toteuttamisessa. Vuonna 2009 Eurofound julkaisi toisen tutkimuksen, joka osoitti, että työmarkkinaosapuolet melkein kaikissa jäsenvaltioissa edistivät tätä agendaa joko yksipuolisesti tietouden lisäämisellä tai sitten käytiin kolmikantakokouksia, mutta autonomiset sopimukset, kuten esimerkiksi työehtosopimuksen säännökset, olivat tämän suhteen harvoja. Tässä päivässä esitelmässäni keskityn näihin kolmeen pääkohtaan. Ensinnäkin haluaisin puhua työmarkkinavuoropuhelun tärkeydestä siirtymisessä vihreän talouteen toiseksi haluaisin puhua luvuista ja, ja eh, sosiaalisen tai tormarkkinan vuoropuhelun puolustaa eh, ennakkoehtona. Ja lisäksi haluaisin puhua siitä, miten ennakoida ja hallita viertämisen vaikutuksia työhön. On olemassa kuilu uusien jäsenvaltioiden ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä järjestäytymisessä ja jäsen, uudet jäsenvaltioissa on enemmän ongelmia. Pitää taata, että on riittäviä rakenteita olemassa ja nämä, näitä rakenteita käytetään. Tässä, tästä kartasta näkee, missä kaikissa on kolmikantaneuvotteluja ympäristöasioista. Jotkut käsittelevät ennen kaikkea vierryttämistä. Usein uusissa jäsenvaltioissa tällaista ei ole, mutta vanhoissa jäsenvaltioissa tällaiset kolmikantaneuvottelut ovat usein, useammin olemassa. Yksi toinen ennakkoehto on se, että työmarkkinaosapuolet osallistuvat tähän. Usein on eroja osallistumisesta. Jäsenyys on monissa jäsenvaltioissa, tai järjestelmäaste on vähentynyt, ja jäsenyys sellaisissa työnantajajärjestöissä, jotka ehdottavat työehtos, ne, jotka osallistuvat työehtoon neuvottelujen, on alhaista monissa jäsenvaltioissa. Ja jo, joissakin jäsenvaltioissa osallistuminen on vähäistä, mutta 60 yrityksestä kaiken kaikkiaan kuuluu työehtosopimusten alaisuuteen, mutta eroja on paljon. Baltian maat ovat toisessa päässä ja Italia ja Espanja toisessa ääripäässä taas. Lähestymistapoja on siis erilaisia. Meillä ei ole luke, lukuja osallistumisesta, mutta olemme saaneet kuitenkin sähköteollisuudelta lukuja ja ja olemme saaneet myös lukuja tästä, jotka liittyvät uuteen uusiutuvien energialähteiden direktiiviin ja sen toteuttamiseen. Työehtosopimusneuvottelujen kattavuus teollisuus, sähköteollisuusalalla on usein korkea. Tämä on seurausta monista tekijöistä, suuret työnantajat ovat tärkeitä tällä alalla ja on olemassa tiettyjä mekanismeja, mutta työehtosopimusten kattavat yritykset eivät ole isoja. Ne ovat usein pk-yrityksiä, jotka tekevät työtä uusiutuvien energialähteiden parissa ja työntekijät ovat usein hyvin päteviä. Nämä ovat yrityksiä, jo, joissa siis hoidetaan omat työehtosopimusneuvottelut. Olemme huomanneet, että energiapolitiikka otetaan huomioon työehtosopimusneuvotteluissa monissa jäsenvaltioissa, mutta sitä ei, näitä neuvotteluita ei käydä missään tietyssä tahossa, vaan se on usein spontaania. Energiapolitiikasta puhuta, niistä puhutaan usein työmarkkinaosapuolissa ja myös suurin löysen parissa kuulemisissa, mutta vaikuttaa siltä, että vain muutamassa maassa ei ole käyty työmarkkinavuoropuhelua sähköalalla viime vuosina, mutta kolmikantakokoukset usein keskittyvät sähköhintoihin, kun eivät keskity seurauksiin työpaikoille tai työn laatuun. Kun puhumme työpaikojen ja työn laadusta Eurofoundissa, me viittaamme ennen kaikkea näihin neljään ulottuvuuteen. Me puhumme pätevyyden kehittämisestä, työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta, työterveydestä ja hyvinvoinnista ja työturvasta ja urasta. Mm, alasta riippuen viherryttämisen seuraukset ovat erilaisia. Esimerkiksi energia- ja rakennusalalla vaikutukset ovat suuria. Ja sitten taas työ, terveyteen viherryttäminen vaikuttaa kemian alalla eniten – ja tietysti pätevyyteen viherryttäminen, sillä on pätevyyteen kaikista suurin vaikutus. Hallitukset ovat suuri tekijä, kun siirrytään vihreään talouteen. Ne voivat edistää työmarkkinavuoropuhelua eri tasolla. Kun puhutaan EUn, EUn tasosta, niin meillä on ESR, mutta myös kansalliset hallitukset voivat taata, että olemassa olevien foorumien puitteissa käydään tätä keskustelua. Tässä ei ole kyse pelkästään sosiaalipolitiikasta, vaan ennen kaikkea työehdoista ja oloista. Kansalliset hallitukset voivat aloittaa ja edistää alakohtaista keskustelua. Ne voivat myös taata, että nousevat alat ja yritykset tulevat myös edustetuksi. Voidaan siis puhua työehtosopimuksista ja standardeista työ, Eloille ehdoille. Hallitukset voivat myös parantaa tai taata työn laadun. Esimerkiksi ne voivat ottaa käyttöön horisontaalisia sääntöjä ja myös julkisilla hankinnoilla edistää vihreitä tuotteita. Keskusjärjestöt, hallitukset ja järjestöt, niiden pitäisi koordinoida toimiaan hyvin, jotta viherryttämispolitiikka tihkuu alaspäin myös paikallis- ja aluetasolle. Nyt sitten viimeinen dia. Siirtyminen vihreään talouteen onnistuu vain, jos työpaikat ovat laadukkaita myös palkan suhteen. Ja hallitukset ovat keskeinen tekijä työmarkkinaosapuolten lisäksi sillä ne voivat taata, että siirrytään hyvälaatuisiin työpaikkoihin. Thank you. Uh, and... Kiitos. Nyt seuraavaksi Daniel Kloki, joka on yrittäjyys- ja pk-yritysyksikön johtaja Business Europeista. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Thank you very much for... Uh, Kiitos kutsusta puhua täällä ja kertoa, eh, miten me näkisimme nämä haasteet, kun halutaan edistää vihreitä työpaikkoja. Tämä on asia, joka koskee kaikkia erikokoisia yrityksiä. Yhdessä asian on puututtava tästä vinkkelistä asiaa lähden tarkastelemaan. Kuitenkin eh, tuon esiin myös tiettyjä erityis eh, aspekteja liittyen PK-yrityksiin. Aihe on varsin laaja. Tässä emme tarkastele pelkästään vihreitä työpaikkoja, jotka syntyvät tällä kapealla ekotaloussektorilla, vaan eh, UNEPin määritelmän mukaan eh, vihreä työpaikka tarkoittaa monia asioita eh, tuotannossa, rakennuksissa, ylläpidossa, maataloudessa, palveluissa – joissa todellakin toimitaan siten, että pyritään eh, huomioimaan ympäristö. Ja erityisesti puhumme työpaikoista, eh, joiden myötä voidaan eh, säästää energiaa ja materiaalien käyttöä ja näin vähähiilisempään talouteen mennään. Ja painottaisin tässä tätä agendaa, toiminta-agendaa, jota me pidämme hyödyllisenä, kun halutaan tämän tyyppisiä työpaikkoja luoda. Ensinnäkin tämä toiminta-agenda on sellainen, että siihen tulisi liittyä kaksi komponenttia. Ensinnäkin niin sanottu ennalto, ennakkoehto ja sitten käytännön toimet, joita tarvitaan, kun halutaan kehittää Eh, puhtaita teknologisia ratkaisuja ja toisaalta tämän tyyppisiä työpaikkoja luoda mahdollisimman paljon. Ensinnäkin nämä ennakkoedellytykset. Kun raja vedetään niin sanotun vihreän teollisuuden ja muun teollisuuden välille, niin tämä rajanvetoasia on jo häilyvä, sillä vahva vahvakin teollisuuden mukaan tulo eri sektoreille ja vahva talouden riippumattomuus ovat tässä Eh, avainsanoja. Ja jos halutaan viherryttää työpaikkoja Euroopassa, niin on erittäin tärkeää, että eh, talouden pohja vahvenee Euroopassa. Eli ensimmäinen ennakkoehto tässä omassa luettelossamme liittyy nimenomaan siihen, kuinka paremmin valta virtaistaa teollisuuden kilpailukykyisyyttä eh, ylipäätään tässä poliittisella agendalla komissiossa katsoisimme, että tässä tarvitaan selkeää määritelmää sen suhteen, mikä on teollisuuspolitiikan etenemissuunnitelma EU-ssa, mutta valitettavasti tämän vuotisesta työohjelmasta, komission työohjelmasta tämä ei löydy tällainen etenemissuunnitelma sitten voisi sisältää erilaisia toimia, esimerkiksi sitä, miten tukea yrityksiä ottamaan käyttöön sellaisia uusia teknologian muotoja, jotka muuttavat tuotantolinjoja, ja kuinka toimia eh, johdonmukaisesti EU-poliittisissa menettelyissä, kun tarkastellaan teollista kilpailukykyä, ympäristöön liittyviä seikkoja ja niin edelleen ja on varmistettava myöskin se, että eh, energian kustannukset säilyvät maltillisena ja on autettava PK-yrityksiä eh, hyödyntämään arvoketjua myöskin rajojen ulkopuolella. Tämä on tärkeä seikka, kun tarkastellaan näitä globaaleja markkinoita, suuria markkinoita liittyen ympäristöteknologiaan. Tällöin on erittäin tärkeää, että voidaan hyödyntää tätä globaalia arvoketjua. Tämän lisäksi on tärkeää, että palveluiden sisämark markkinat saadaan päätöksen. Tämä on olennaisen tärkeää, kun puhutaan vihreästä taloudesta. Ja tämän lisäksi on parannettava myöskin investointiilmapiiriä EU-ssa. Tehän tiedätte, että investointien osalta jäämme 20 prosenttia kriisiä edeltävän tilanteen alapuolelle. Ja sitten kun siirrytään tarkastelemaan toiminta-agendan jälkimmäistä osiota, eli varsinaisia toimia, Business Europe kiinnittää seuraaviin seikkoihin erityistä huomiota. Ensinnäkin määritelmään sen suhteen, miten nämä eh, taitojen kehittämisstrategiat paikallisesti ja kansallisesti eh, hoidetaan ja miten tässä hyödynnetään työmarkkinaosapuolia. Koulutus, jatkokoulutus, kysymykset on hoidettava siten, että työ markkinoiden vaatimukset paremmin huomioiden Tässä vaaditaan myöskin uusien tuotantomekanismien teknologian hyödyntämistä ja katsotaan, mitkä ovat palvelusäännökset, jotka kuuluvat eh, vihreän työllistämisen eh, metodin piiriin. Ja erittäin tärkeää tämä kaikki on silloin, kun tarkastellaan pk-yrityksiä, sillä ne eivät välttämättä ole tietoisia näistä trendeistä ja taidoista, joita tarvittaisiin ja sitten ehdottaisimme, että Euroopan tasolla olisi syytä eh, laajentaa olemassa olevia aloitteita esimerkiksi sektorikohtaiset neuvostot ja eh, liittymät, yhteenliittymät ja ESCO-luokittelut. Ja kolmanneksi pidämme tärkeänä sitä, että olemassa olevaa eurorahoitusta voidaan eh, tehokkaasti hyödyntää koulutuksesta puhuttaessa ja erityyppisiä oppisopimuskoulutuksia tässä yhteydessä kannattaa ajatella. Ja neljänneksi kapasiteetin parantaminen, kun puhutaan vihreistä hankinnoista. Ja viidenneksi, kuinka tukea PK-yrityksiä esimerkiksi eh, vihreän toimintasuunnitelman kaltaisissa hankkeissa ja aloitteissa. Ja sitten hieman eh, niistä lähestymistavoista, eh, joita me emme välttämättä pidä hyvinä Ensinnäkin siirtymä ympäristöverotuksen työverotuksesta. Muistuttaisin siitä, että Business Europe on avoin käymään keskustelua hyvistä markkinavälineistä, jos halutaan ympäristöä suojella. Ja tällöin tietysti monet perusperiaatteet tulee huomioida. Mutta se, että siirryttäisiin työverotuksesta ympäristöverotuksen saattaa kyllä aiheuttaa hankaluuksia sekä ympäristö kuin myöskin työllisyyden sektorilla on varsin kiistanalainen asia. Tutkimuksetkin ovat osoittaneet, että tällainen kaksinaismenettely ei ole käytännössä järkevä asia, paitsi jos tietyt lähtöolettamukset täyttyvät, esimerkiksi mitä tulee verotukselliseen rakenteeseen ja siihen, miten talous ylipäätään toimii. Eli kaiken kaikkiaan katsotaan, että ympäristöverotus tulee käyttää pelkästään ympäristöongelmien hoitamiseen. Ja tämä kaksosasinko asian toinen hankala puoli liittyy siihen, että se saattaa eh, vahingoittaa Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn elpymistä. Ja sitten tärkeä asia, jonka suhteen meidän myöskin on oltava riittävän varovaisia ja jonka osalta meidän tulee miettiä, miten menetellä, ettemme luo keinotekoisia ähm, keskitettyjä politiikkaa. Tietysti tavoitteista voidaan aina puhua yleisellä tasolla ja abstraktilla tasolla, mutta varsin monissa yhteyksissä, esimerkiksi resurssien tehokkuudesta puhuttaessa, on hieman kallistu sille kannalle, että tai on tuntunut houkuttelevalta käyttää tällaisia ihmeellisiä tavoitteita, esimerkiksi universaalit tuottavuustavoitteet tai materiaalinen sisältökierrätys ja niin edelleen. Jos sääntelyyn pohjautuva lähestymistapa, halutaan käyttää näin sitovien tavoitteiden yhteydessä, tämä saattaisi innovaation vaikuttaa negatiivisesti ja taas siihen, että vähemmän kestävää pohjaiset vaihtoehdot valittaisiin. Eli tämä tavoitteisiin tähtäävä lähestymistapa tulisi jättää sivun en, siihen saakka, kunnes on saatu aikaan konsensus siitä, minkä tyyppistä hyvää metodologiaa halutaan hyödyntää ja mitkä ovat sitten indikaattorit, joiden pohjalta resurssien kehittämistä tarkastellaan. Ja lopuksi vielä toteaisin, että on syytä painottaa niitä hyviä tuloksia, joita kansallisella tasolla ja Euroopankin tasolla on aikaan saatu, kun e, indikatiivisia tavoitteita on asetettu esimerkiksi uusiutuvan energialähteiden yhteydessä. Kiitos. Thank you. And now... Kiitos. Nyt Sarah King, joka on neuvonantaja Euroopan ammatillisessa yhteisjärjestössä EAYssä. Olkaa hyvä. Much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Haluaisin kiittää siitä, että EAY on kutsuttu mukaan tähän näkemysten vaihtoon. Tämä on meidän kannaltamme tärkeä osa Euroopan työllisyysstrategiaa jotta kriisistä voitaisiin päästä. EAYssä on 90 kansallista ammattiliittoa mukana 39 maasta ja edustamme valtavaa määrää työntekijöitä ympäri Euroopan. Me olemme Euroopan tasolla työntekijöiden edustajia työmarkkinavuoropuhelussa siitä huolimatta, että elpyminen on taloudessa hidasta, ei saa unohtaa, niin kuin tänä aamuna on sanottu, että 24 miljoonaa naista miestä vielä työttöminä ja siksi työttömyys on vielä läsnä. Meidän on asetettava sen torjuminen etusijalle. EAY pitää Jean Lambertin eh, mietintöä hyvänä ja myös komission tiedonantoa. Siinä huomioidaan se, mitä EAYssäkin ajatellaan talouden vihertymistä. Tarvitaan integroitu lähestymistapa, sosiaalinen ja ympäristöulottuvuus on ottaa mukaan, että päästäisiin oikeudenmukaisuuteen ja ilmaston huomioittamiseen ja työpaikan luomiseen, jotta näihin tavoitteisiin voitaisiin päästä, niin kuin Jean ja muut ovat jo sanoneet, tarvitaan todella yhdenmukaista politiikkaa ja tarvitaan korkean tason sitoutumista yhä uudelleen tähän asiaan. Vihreästä on tehtävä valtavirran osa. Ja siksi on itse asiassa aika eh, harmista, että komission uudessa eh, ehdokseen koskee integroituja suuntaviivoja on asetettu vähemmän selkeälle sijalle tarve tukea kestäviä työpaikkoja verrattuna vuoteen 2010. Nyt ei enää viitata siihen, että tarvitaan lisää työpaikkoja ja vihreitä työpaikkoja. Tämä oli 2010 yhtenä suosituksena ja on poistettu myös viittaus siihen, että tarvitaan selkeää eh, teollisuuspoliittista lähestymistapaa, niin kuin kollega Business sanoi. On tärkeää, että ympäristötahot ja työmarkkinaosapuolet huomioidaan paremmin taloushallinnon puitteissa Euroopassa ja Vera Poschenin tavoin haluaisin korostaa kunnallisia työpaikkoja ja siirtymää ilmastoneuvotteluissa ja on varmistettava, että tämä toteutuu myös täällä kotona Euroopassa. Ammattiliiton viesti on, että ainoa mahdollinen tapa yhdistää ympäristön suojelutavoite ja Euroopan sosiaalinen malli on toteuttamalla kunnollinen siirtymä. Tähän tarvitaan kunnosta koulutusta, osaamisen lisäämistä, elinikäistä oppimista, on valmisteltava nykyisiä ja tulevia työntekoja tähän, ja tämä on niin hienosti tänä aamuna sanottu, tarvitaan kestäviä, laadukkaita työpaikkoja, hyviä työoloja, todellista työmarkkinan vuoropuhelua, neuvotteluja, joihin työntekijät osallistuvat, tarvitaan solidaarisuusmekanismeja, jotta voidaan olla vasta painona eh, sille kielteiselle vaikutukselle, mitä siirtymällä ehkä joihinkin haavoittuvassa asemissa olevalle ihmiselle on. Tässä on huomioitu moni seikka, mutta vielä kolme meidän kannaltamme haluaisin mainita, on talousmalli, laadukkaat työpaikat ja sitten verotuksen siirtymä. Ensinnäkin koko talouden on siirtyvä kestävämpään, vähemmän saastuttavaan ja vähemmän kulutukseen pohjautuvan mallin päin. Tässä on todella suuri haaste, josta olemme tietoisia tarvitaan selkeitä pitkän aikavälin politiikan tähtäimiä, että voidaan saada muutos aikaiseksi. Sijoitukset ovat tärkeitä ja EAY on pyytänyt, että tehtäisiin sekä yksityisiä että julkisia sijoituksia. Näin päästäisiin säästöpolitiikasta. On hyvä, että komissio on tähän suuntaan menossa. Olemme kuitenkin huolestuneita, että komissio ei ole sijoittamassa tarpeeksi, jotta voitaisiin todella edistää laadukkaita työpaikkoja, niin kuin me olemme esittäneet omassa eduksemme liittyen investointi ohjelmaan. Me haluamme kaksi prosenttia sijoitusta per vuosi kymmenen vuoden ajan. Kuten on kuultu, siirtymä vihreään talouteen tarjoaa mahdollisuuksia työpaikkojen lisäämiselle, kun toimitaan energiatehokkaammin niin on mahdollista luoda uusia työpaikkoja, voidaan muuttaa olemassa olevia työpaikkoja koko kriisin ajan ympäristö, tuotteiden ja palvelujen alalla työpaikat ovat kuitenkin lisääntyneet. Ei ole kuitenkaan taattu, että uudet työpaikat ovat laadukkaita. Nyt tarvitaan lisää tiedonkeruuta, jotta voidaan tietää, minkälaisia työpaikkoja syntyy. Ja tarvitaan myös parempia arvioita koskien työpaikkojen laatua. Jäsenistö on meille kertonut, että liian usein uudet vihreät työpaikat eivät ole laadukkaita. IG Metall, metallialan ammattiliitto Saksassa kertoo, että palkat uusilla aloilla on 900 euroa alhaisemmat kuin eh, niillä aloilla, joissa on sopimukset ollut pitkään olemassa. On tärkeää huomioida ihmisten osaamisen lisääminen myös olemassa olevien työntekijöiden, niin kuin täällä on sanottu. On ryhdyttävä ennaltaehkäisiin toimiin liittyen työturvallisuuteen ja terveyteen. Meillä on moni tällainen ongelma eh, tullut jo esille esimerkiksi jäte- ja kierrätysalalla ja myös tuulimyllyjen valmistuksessa ja huollossa. Ja sitten verotuksesta muutama sana. Tämä on tärkeää, jotta siirtymä voi olla oikeudenmukainen. Business Europein tavoin meilläkin on huolia ei saa puhua nyt ainoastaan työn verotuksesta versus ympäristöverotus, vaan tarvitaan kattavaa keskustelua, joka kattaa kaikki verotuksen alat, muun muassa pääomaverotuksen, yrityksen tulon verotus, lisäarvoverotus, eh, finanssitransaktiovero ja veron kierron torjunta vihreä verotus on usein regressiivistä ja siksi tarvitaan kunnollisia eh, turvatoimia. Esimerkiksi tarvitaan sosiaalisia eh, sosiaaliset kriteerit otettava huomioon vesihuollossa. Jos ympäristöverotuksen tavoitteena on saastuttavan toiminnan muuttaminen, niin olisi tärkeää, että näistä peräisin olevat tulot alenisivat. Tämä on pitkän aikavälin tavoite ja se pitää pitää mielessä. Ja lopulta voin täysin yhtyä Your Fundin ajatuksiin sosiaalisen vuoropuhelun tärkeydestä ja työntekijöiden osallistumista ja työmarkkinasopimuksesta työn tekijöiden oltava mukana vihertämissä. Heidän on voitava ennakoida tulevia muutoksia. Työnantajat ja työmarkkinajärjestöt ja työntekijäjärjestöt, eh, niiden pitäisi yhdessä miettiä tulevia haasteita. On tärkeää, että työmarkkinaosapuolet kaikilla tasoilla ovat selkeästi mukana. Vain näin voidaan päästä menestykseen. Kiitos. Thank you for five Kiitos näistä viidestä hyvin mielenkiintoisesta alustuksesta. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille, jotka ovat paikalla. Aloitamme EPPn varjoesittelijästä, joka on Rova Kluune. Olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Ja kiitokset Jean Lambertille tähän astisesta työstä tämän aiheen yhteydessä. Mietintö on varsin mielenkiintoinen ja alustuksistakin kuultiin paljon asioista, jotka tähän liittyvät. Mutta hajauttamiseen tulisi puuttua e, ja on tärkeää, että johdonmukaisesti toimitaan, kun puhutaan vihreästä taloudesta. Ja niin kuin alustuksessa kuultiin, taitojen kehittäminen ja tarvittavien taitojen kehittäminen on tärkeä asia. On selvää, että eh, potentiaalia tämä vihreä talous todellakin tarjoaa huomattavat määrät, mutta niin kuin eh, eh, Lampotkin on todennut ja mainitsi tässä erityisesti eh, rakennusalan, vanhat rakennukset ja energiatehokkuuden tähtävät toimenpiteet ja sen, miten vaihtoehtoisia energiamuotoja voi hyödyntää paremmin. Eli tähän liittyy varsin paljon, mutta asia on vähän pirstalleinen. Nykypäivänä tarvitaan johdonmukaisempaa lähestymistapaa, mutta taitot ja niiden päivittäminen ja aukkojen kurominen umpeen ovat olennainen asia tässä yhteydessä ja myöskin tärkeitä siinä vaiheessa, kun lähdetään käymään keskustelua nuorisotyöttömyyteen liittyvistä kysymyksistä. Olisi syytä paremmin painottaa sitä, kuinka valvoa ja seurata taitojen kehittämiseen liittyvää kysymystä. Eli kuinka määritellä nämä aukot ja puutteet taidoissa ja saada tästä sitten palautetta, joka voidaan huomioida koulutustoimissa ja koulutuksen tarjoamismahdollisuuksissa. Ja tämä taas liittyy siihen, että huomioidaan talouden teollisuuden tarpeet, minkä tyyppisiä työpaikkoja tarvitaan ja että todellakin on mahdollisuus tällaista koulutusta nuorille tarjota tai työttömille tarjota, jotka kriisin vuoksi työpaikastaan joutuivat lähtemään. Eli on tärkeää, että uudet taidot ovat sellaisia, että niitä todellakin voidaan työelämässä hyödyntää. Tässä on paljon mielenkiintoista. Liikkuvuus on yksi aspekti tähän liittyen. Komissio totesi, että tarvitaan tällaisia kohdennettuja tavoitteita tähän liittyen ja miten selvittää pullonkaulatilanteet. Ja PK-yrityksillähän tämä kaikki tarjoaa huomattavatkin mahdollisuudet. Business Europein puheenvuorossa tämä hyvin esiin tuli. Ja tärkeää on, että saadaan mukaan tähän koko prosessiin energiatehokkuus, uusiutuvien lähteiden käyttö tarjoaa huomattavatkin mahdollisuudet. Eli nämä ovat tärkeitä asioita, mutta paljon tehtävää on vielä jäljellä, jos halutaan hyvin edetä näissä kysymyksissä. Ja tässä on paljon aspekteja, jotka vielä voidaan esiin nostaa, ja Lambert ja varjoesittelijät varmasti tästä saavat aikaan todellakin arvokkaan mietinnön. Jos. Kiitos seuraavaksi Jan Keller, olkaa hyvä. Ta sprawa, děkuji za slovo, ta sprawa... Kiitos. Tämä mietintö käsittelee ajankohtaista ongelmaa talouden ympäristöystävällistämistä ja osaamista, jotka ovat ennakkoehto näille vihreille työpaikoille. Tässä on kyse politiikan koordinoinnista. Ja usein kyse on hyvin erityneistä aloitteista tai eristäytyneistä. Meidän pitäisi keskittyä enemmän niihin tendensseihin, jotka ovat päinvastaisia kuin talouden viherryttäminen. Joskus, joskin kohdissa ne tässä mietinnössä mainitakin esimerkiksi haitalliset tuet ja tukiaiset, jotka tukevat itse asiassa saastuttamista ja jotka lisäävät ympäristölle haitallista jalanjälkeä. Siksi on mielestäni tärkeää tehokkuuden nimissä juuri poistaa tällaisia esteitä. Euroopassa ympäristöystävällisyyttä ollaan saavutettu osittain niin, että nämä saastuttavat toiminnat on ulkoistettu Euroopan ulkopuolelle. Siksi pitää oikeastaan kysyä, miten voidaan päästä siihen tilanteeseen, että yritykset tuottavat ympäristöystävällisesti Euroopassa ja että tuotantoa siirtyy takaisin Eurooppaan ilman, että työkustannukset ovat liian korkeita niin, että yritykset sitten taas siirtävät tuotannossa muualle. Toiseksi pitää myös kiinnittää huomiota tuotteiden lyhyen käyttöaikaan, eli pitää kannustaa tuottajia tekemään tuotteita, jotka kestävät pidemmän aikaa. Tätähän me käsittelemmekin jo, mutta ehkä tämä kysymys pitäisi vihreiden työpaikkojen kontekstissakin ottaa nyt kyseen. Kolmanneksi, tärkeä tekijä talouden viherryttämisessä on se, että alueet saavat enemmän itsemääräämisvaltaa. Alueet voivat näin olla oma varaisia, niiden pitäisi olla omavaraisia niin, että tuotteita ei tarvitse kuljettaa pitkältä, pitkän etäisyyden takaa näille alueille. Miten voisimme vahvistaa tätä nykyisessä markkinatilanteessa? Ja neljänneksi, miten voisimme taata, että luodaan hyvänlaatuisia, täysimääräisiä työpaikkoja. Mehän tiedämme, että vihreät työpaikat syntyvät ennen kaikkea esimerkiksi matkailun, jätehuollon, rakennusalan tai maanviljelyn alalla. Nämä ovat aloja, jotka tunnemme hyvin, mutta toiset alat, kuten esimerkiksi raskasteollisuus tai autoteollisuus, ovat sellaisia, että palkat ovat korkeita näillä mainitsemilla aloilla, ne ovat taas alhaisia. Miten voisimme siis luoda vihreitä työpaikkoja niillä aloilla, joissa voidaan myös ansaita hyvin? Ja viidenneksi verotus. Pitäisikö verottaa työtä vai kielteisiä ympäristövaikutuksia. Tästä olemme puhuneet jo tänään. Tosiasia on se, että työ on kallista. Se johtaa siihen, että, että teollistumista ja teknologisoitumista edistetään. Mutta ehkä tämä trendi voidaan kääntää. Maanviljelyssä olemme tämän jo nähneet. Jos trendi tällä alalla käännettäisiin, niin silloin oikeastaan Palattaisin maatalousyhteiskuntaan. Mietin, onko tällainen, tämän trendin kääntäminen edes järkevää. Voidaan kysyä, haluaisivatko kaupungissa asuvat ihmiset edes muuttaa maa, maa, maalle takaisin. Työllistäminen, työllistäminenhän on oikeastaan talouden päätavoite ja talouskasvun päätavoite. Nyt Yhteenvetona voisin sanoa, että kommenttini ovat kriittisiä, mutta ne auttavat perustelemaan mietinnön argumentteja, sillä meidän pitää koordinoida ja verkostoitua paremmin. Politiikan pitää verkostoitua ja myös tämä mietintö menee tässä oikeaan suuntaan. Mm. Kiitos. Nyt varapuheenjohtaja Ulla Tornees. Thank you very much. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös alustuksista. Saimme kuulla vieraiden näkemyksiä vihreän talouden kysymyksestä ja lämpimät kiitokset myöskin esittelijälle oikein hyvästä ja selkeästä mietinnöstä. Tämä mietintöhän on EMP-valiokunnan esitys ja on oikein hyvä, että esittelijä vahvasti työpaikkojen luomiseen painottuukin tässä läpi esityksen. On erittäin tärkeää, että vihreän talouden e, strateginen suunnitelma, sitä tarvitaan, jos halutaan työttömyyden ongelman puuttua. Ja niin kuin esittelijä toteaa, suuri haaste liittyy tähän taitojen mismatch-tilanteeseen, kun tarkastellaan vihreää taloutta, ja tähän epäsuhtaan on kiinnitettävä huomiota varsinkin, kun tarkastellaan PK-yritysten tilannetta. Joissain EUn jäsenmaissa myöskin omassa kotimaassani Tanskassa on asetettu prioriteetiksi tällaisten vihreiden työpaikkojen luominen, ja edistystäkin on jo tapahtunut. Eli olisi hyvä, jos tässä vahvemmin painotettaisiin sitä, kuinka vaihtaa parhaita käytänteitä jäsenmaiden välillä. Mitä jäsenmaat esimerkiksi ovat eh, tehneet eh, sen edistämiseksi, että eh, vientijohtoinen vihreä talous kukoistaisi ja miten voidaan hyödyntää tämä tavoite ilman, että syntyy mismatch-tilannetta. Ja sitten eh, nämä elvytyssuunnitelmat, onko vihreä talous niissä huomioitu ja minkä tyyppisiä vaikutuksia on saatu. Jos näihin kysymyksiin löytyy vastaukset, saadaan hyvä pohja varmastikin jäsenmaiden väliselle kokemusten vaihdolle. On mahdollista tähän liittyen tulee muutaman tarkistusehdotuksenkin tekemään. Ja olisi hyvä, että paremmin painotettaisiin sitä, mitkä ovat odotuksemme eh, strategisten investointien rahaston osalta silloin, kun tarkastellaan vihreän talouden synnyttämiä työpaikkoja ylipäätään energiaunionin mahdollista työpaikkoja avaavaa potentiaalia. Saatan myöskin esittää tarkastuksia sen suhteen, miten edesauttaa eh, vihreää kehitystä ja miten toisaalta säilyttää ja edesauttaa EUn kilpailukykyisyyttä mietintöluonnos on mielestäni oikein hyvä lähtökohta näiden asioiden tarkastelulle ja jään ilolla odottelemaan tämän varsin tärkeän aiheen jatkokäsittelyä. from the ECR. Kiitos. Seuraavaksi Ulrike Trebesius ECRn puolesta. Kiitos. Haluaisin ensiksi kiittää sydämellisesti esittelijää hänen työstään ja kiitos myös asiantuntijoita tuntijoille näistä näistä alustuksista. Tietysti taloudesta pitää tehdä ympäristöystävällisempää, luonnonvarojen käyttö on korkea ja tätä pitäisi parantaa, mutta mikä on oikea tie? Komissio korostaa raaka nousevaa hintaa tiedonannossaan. Jos katsotaan vuosia 12, 2012 ja siitä eteenpäin, niin on helppo ehdottaa hyviä ratkaisuja Raakaöljyn hinta on esimerkiksi nous, äh, laskenut vuodesta 2012 110 dollarista 50 ja myös maakaasun, äh, maakaasun hinta on noin 40 prosenttia vain korkeimmista hinnasta. Ja kuten tiedätte, kuten näette, komission arviot hinnoista ja kysynnästä ovat näin hyödyttömiä. Tämä sama pätee osaamiseen. Talous ei, taloutta ei voida perustaa byrokraattien arvioille. Markkinataloudelliset järjestelmät, kysyntä ja tarjonta ovat tässä hyödyllisempiä välineitä. Hajautetut markkinatoimijat tietävät paremmin kuin komissio, minkälaisia tarpeita heillä on ja minkälaisia riskejä he ottavat – ja siksi tällainen politiikka kaikilla siellä, kaikilla niillä aloilla, joissa ei ole rajat ylittäviä vaikutuksia, sen pitäisi olla kansallinen asia. Jos raaka-aineen hinnat nousevat, niin silloin tehokkuus parantuu. Esimerkiksi posliini tai kemian teollisuus ovat tästä jo hyviä esimerkkejä. Täällä puhuttiin saksalaisista esimerkkeistä ja kehduttiin niitä, mutta Saksan ydinvoimasta luopuminen on hyvä esimerkki siitä, miten valtio suunnittelee väärin. Tämä oli, tä, tässä oli hyvät aikeet, mutta tulokset ovat huoneet. 100 miljardia euroa ovat kost, kustannukset tästä. Kansalaisjärjestöt, kansalaisjärjestöt äh, vastustavat näitä siirtoverkkojen rakentamisia ja tuulivoimalat tappavat lintuja, tulivoimalat ovat äänekkäitä ja, ja sitten taas merillä olevat tulivoimalat, niiden lakat saastuttavat meriä. Ja lisäksi Ilon edustaja puhui rakennusten edistämisestä hyvänä esimerkkinä. Se on luonut työpaikkoja ja tämä lämpöeristys on kyllä itse asiassa ongelma paloturvallisuuden kannalta Saksassa. Eli vihreässä taloudessa on myös esteitä. Onko, luoko se työpaikkoja vai onko se ystä, ympäristöystävällistä, on itse asiassa usein kyseenalaista ja kuten olen osoittanut, en kuitenkaan, me emme kuitenkaan torju vihreää taloutta me tuemme mietinnön esittelijää niillä, niissä kohdissa, joissa on kyse koulutuksesta, esimerkiksi luonnontieteiden alalla. Myös laadun parantaminen, kokemusten vaihto, parhaat käytännöt, näitä kaikkia tuemme mielellämme, mutta haluaisin kuitenkin viitata tässä toissijaisuusperiaatteeseen usein paikallisella tasolla ja SD-ryhmän kollegahan tästä puhuikin jo, paikallisella tasolla voidaan usein päättää järkevämmin, mitä tarvitaan. Eurooppa kärsii tällä hetkellä keskushallinnosta ja keskussuunnittelusta. Me voimme tässä olla nyt osallistumassa siihen, että emme pahenna tätä kehitystä. Kiitos. Haluaako joku puhua kuen puolesta? Olkaa hyvä. Um, kiitos. kiitos. Haluaisin kiittää tästä mielenkiintoisesta ja hyödyllisestä mietintöluonnoksesta. Siitä hyvin käy ilmi se, että siirtymä vähähiiliseen talouteen tuo mukanaan suuria haasteita ja myöskin tarjoaa suuria mahdollisuuksia vihreiden työpaikkojen muodossa taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat eivät ratkea lykkäämällä näitä suuria toimia ilmastonmuutokseen liittyen, vaan on tärkeää, että näihin asioihin tartutaan ja näin toivottavasti voidaan kitkeä työttömyyttä, voidaan luoda hyviä kestäväpohjaisia työpaikkoja ja vähentää näin köyhyyttä. Erityisesti pidän hyvänä sitä, että mietinnössä vedotaan jäsenmaihin ja komission, jotta oikeutettu siirtymä toteutuu, eli uusia työpaikkoja vihreälle taloudelle, hyviä työpaikkoja ja tärkeä työ sidosryhmien mukanaolo siirtymävaiheessa. Tarvitaan sitoutumista hyvään oikeudenmukaiseen siirtymään ja ammattiliitot kampanjoivat sen puolesta, että tämä todellakin tulee mukaan tähän eh, Pariisin ilmastosopimuksen tänä vuonna Pariisissa. Ja tässä komission rooli on tärkeä. On tärkeää, että todellakin tähän kunnolliseen siirtymään paneudutaan ja toivottavasti saadaan sopimus aikaan Pariisissa. Pelkä siirtymä Eh, vaatii eh, nykytyövoiman uutta kouluttamista esimerkiksi rakennuksilla, maataloudessa, jotta nämä tällä alalla tapahtuvat muutokset eivät johda siihen, että työvoima ei enää ole soveliasta uusia töitä hoitamaan. Myöskin koulutus eh, on erittäin tärkeää silloin, kun puhutaan tulevista sukupolvista. Ja tällöinkin on katsottava, minkälaisia hyviä työpaikkoja innovatiivinen vihreä talous voi tarjota ja on painotettava ylipäätään työntekijän ja ammattiliittojen roolia ja näiden on oltava mukana neuvotteluissa myöskin hallitusten kanssa, kun halutaan tämän tyyppisiä työpaikkoja aikaan saada. Tässä erityisesti on viitattu tapaustutkimuksen siihen, mitä hyötyä ammattijärjestöltä on saatu, kun työpaikkoja on muutettu tällä tavoin yhteen yhteistyössä työnantajien kanssa, mutta jos oikeudellisia velvoitteita työnantajalle ei ole eh, kohdata työn tekijöiden edustajia, niin tällöin välttämättä tämä yhteistyö ei toteudu. Varsinkin valko- tai varsinaiset eh, perinteisen teollisuusalan työntekijät ovat niitä, joihin nämä muutokset eh, kaikkein vahvimpina kohdistuvat. Ja on erittäin tärkeää, että asiat hoidetaan ei pelkästään työpaikkatasolla, vaan myöskin laajemmissa yhteiskunnallisissa yhteyksissä. On erittäin tärkeää ymmärtää se, että teollisuuden muutoksia tarvitaan, kun siirrytään vähähiiliseen talouteen ja tämä on isompi asia kuin vain pelkästään signaali. Tarvitaan suurta panostusta todellakin näiden uusien energioiden käyttöön ja miten tässä asiassa aloitteessa onnistutaan, miten onnistutaan ilmastonmuutoksen hoitamisessa. Paljon riippuu siitä, minkä tyyppiset tavoitteet asetetaan sille, miten tarkoitus on käyttää eh, uusiutuvia energialähteitä. Eli mielellään tulen tekemään yhteistyötä esittelijän kanssa tämän mietintöluonnoksen yhteydessä. Kiitos. Kiitos. Nyt viimeinen varjo esittelijä Laura Agea EFTTn puolesta. Grazie presidente, grazie. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos eh, Jean Lambertille. Todellakin vahva esitys ja oli mielenkiintoista kuulla myöskin tämän aamuiset alustukset täällä. Ehkä tietoja kannattaa hieman analysoida, sillä eh, näinä talouden kriisin vuosina ja työmarkkinoiden pysähtyneisyyden vuosina ainoa ala, jolla olisi kuitenkin tapahtunut kasvua ja työpaikkojen lisäystä, on juuri vihreän talouden alaa. Mietinnöstä löytyy tähän liittyviä tietoja myöskin ympäristövirastoteat vuosina 2021 lisäys palveluissa ja vihreissä totesa on noussut 50 prosenttia ja vihreät työpaikat näin ollen voivat todellakin, eh, niillä voi olla työllistävä vaikutus eikä päinvastoin. Jos lainsäädäntöä, jätelainsäädäntöä tarkastetaan, tarkistetaan ja tällä tavalla eh, on mahdollisuus saada aikaan 180 miljoonaa uutta työpaikkaa, niin miksi nyt sitten yhtäkkiä nämä indikaatiot on jätetty pois ja vedetty pois tämän jätedirektiivin tarkistusehdotus. Pitäisimme tärkeänä käsittelyn jatkamista ja tätä tulisi komissiolle ehdottaa, sillä muutoin ei tunnu kovinkaan järkevältä sanoa, että tämä direktiivi voi luoda uusia työpaikkoja, jos tämä ehdotus sitten on kuitenkin vedetty pois koulutuksen ja pätevyyden merkitys ja uudelleenkouluttautumisen merkitys ovat kaikki tärkeitä asioita. Ja on tärkeää, että eh, puhutaan uusista työpaikoista, työntekijöistä, erityyppisistä eh, kouluttautumismahdollisuuksista, mutta kannattaa myöskin miettiä, miten nykyiset työntekijät voidaan uudelleen kouluttaa. Eh, sellaisetkin henkilöt, jotka jostain syystä ovat työpaikkansa menettäneet, sillä nämä uudistukset niitä yritykset tarvitsevat ja siksi on erittäin tärkeää, jos halutaan työpaikat säilyttää, että uusia kouluttautumismahdollisuuksia tarjotaan. Eli koulutukseen liittyvät kysymykset ovat erittäin tärkeitä, varsinkin niille, jotka eh, saavat mahdollisuuden tällaisiin hyvin eh, koulutustilaisuuksiin. Ja voisi olla hyvä tähän eh, esitykseen ottaa mukaan maininta siitä, miten tärkeää on vaihtaa hyviä käytänteitä myöskin koulutukseen liittyvissä kysymyksissä, sillä on tärkeää eh, tällä tavalla vaihtaa tietoa ja tällä tavalla asioissa edetään tehokkaammin. Liikkuvuudesta kun puhutaan, niin ymmärtäisin, että sillä tarkoitetaan tietynlaista hyvien käytänteiden välinettä, eh, välinettä hyvien toimien osalta, myöskin virtuaalisesti tarkastellen. Eli tällä tavalla on mahdollista tietoja vaihtaa. Hyvä, jos tämä mahdollistuu. Painottaisin vielä investointien ja eurooppalaisen investointirahaston merkitystä myös silloin, kun puhutaan vihreästä taloudesta, mutta menettelyjen byrokratia olisi syytä hieman purkaa. Ja syytä olisi pitää huoli siitä, että valvontatoimet toteutetaan hyvin, sillä rakennevarojen käyttö, varsinkin ympäristökysymyksissä, on joskus melko katastrofaalista, ainakin joissain jäsenmaissa ollut. Junckerin eh, hyvältä kuunostava suunnitelma se mm, eri vaiheiden osalta ei sitten kuitenkaan mm, mainitse mitään näistä rahastoista, joiden tarkoitus on luoda vihreitä työpaikkoja. Eli ehkä jotain tämän suuntaista voitaisiin ehdottaa. Ja hyvä on tukea PK- ja mikroyrityksiä, jotta niiden innovatiivinen kehitys myös ympäristöllisesti mahdollistuisi, sillä muuten ollaan tilanteessa, että koira ikään kuin puree omaa häntäänsä, tarkoittain sitä, että emme voi konkreettisiin tuloksiin päästä. Ja vielä painottaisin sitä, että markkinavälineet kyllä voivat toimia, mutta vain silloin, jos niihin yhdistetään sitovia tavoitteita. Tämä osoittaa hyvin tämä CDS-järjestelmä, sillä markkinat sinällään eivät ole tehokkaasti toimiva väline, varsinkaan silloin kun puhutaan innovatiivisten sijoitusten tukemisesta. On myöskin muistettava aina lähteä liikkeelle tärkeästä periaatteesta, jota ei enää paljon täällä käytä, eli se, joka saastuttaa, joutuu maksamaan. Ja ilman muuta olen halukas tekemään yhteistyötä esittelijän kanssa ja tuomaan esiin omat toiveemme ja toivottavasti saadaan aikaan sellainen teksti, joka on mahdollisimman hyvä ja konsensuskelpoinen. Kiitos varjoesittelylle. Herra Matan on puhunut, pyytänyt puheenvuoroa. President, je... Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti me olemme sitä mieltä, että liittyen tämän aamun mietintöön, joka koski kiertotaloutta, no tätäkin pidämme hyvänä ajatuksena ja nämä ovat hyviä toimenpiteitä. Toisin kuin edessä mietinnössä jossa puhuttiin ennakkomaksun nostamista yhdestä 30 prosenttiin nuorisotyöllisyysaloitteessa. No, tämä on konkretia, mutta tässä yhteydessä, jos ei ajatella pelkästään ekologisia toimia, niin on todennäköistä, että voidaan luoda uusia työpaikkoja muotoja, uusia ammatteja, jotka on vaikea viedä nytkin muualle. Ja sen takia ne voivat olla kestäviä, mutta pitää olla varovaisia, jos tulee liikaa sääntelyä tai liikaa verotuksia, niin tämä voi vaikeuttaa aloitteiden syntymistä, niin kuin hän Klokki sanoi tänä aamuna ja Rouva Kiiken puhui myös siitä, että pitää varmistaa, että nämä ovat laadukkaita työpaikoista, maksetaan kunnon palkka ja sitten oli myös mielenkiintoista kuulla, mitä ECRn edustaja sanoi näistä työpaikoista, jotka ovat olevinaan vihreitä, mutta kuitenkin saastuttavat. Kiitos. Kiitos. Ja nyt muutama minuutti Rova Lambertille, jos haluatte pitää loppupuheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kaikille puhujille tästä näistä hyvin arvokkaista kommenteista, joita olette esittäneet. Haluaisin palata vielä joihinkin niistä ja ehkä vielä ottaa yhteyttä joihinkin ja tarkastella hieman enemmän ehkä juuri tätä toimitusketjukysymystä. Ymmärrän kyllä nuo kommentit, joita on esitetty siitä tarpeesta taata, että me luomme tässä ihmisarvoisia työpaikkoja, kun yritämme tuoda yhteen sosiaalipolitiikka, ympäristöpolitiikka ja myös talouspolitiikka, niin silloin ihmisarvoinen työ on keskeistä ja olemme pyytäneet juuri tällaista johdonmukaisuutta eri politiikan alueiden välillä. Emme halua sitä tätä, tässä kyseenalaista, me haluamme lisää johdonmukaista politiikkaa. No, tämä menee samaan suuntaan. Jotkut kommentit toissijaisuudesta, ne ovat perusteltuja, kun puhumme eri alueista ja eri aloista, ne, niissä vaikutukset muutoksen kohdalla ovat erilaisia, mutta haluaisin painottaa tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaa, sillä tällä hetkellä, ja tämä tämä kuultiin myös muiden kommenteista, meillä on tällainen tilkkutäkkitilanne. Jotkut jäsenvaltiot tekevät paljon, toiset eivät mitään, juuri mitään, to, jotkin alat edistyvät, toiset taas eivät ollenkaan. Täällä kommentoitiin myös sitä, että tässä käsitellään jotakin sellaista, missä hallitus on johdossa, eli tätä pitäisi jättää markkinavoimien haltuun, sillä meidän tavoitteemme tässä on tietysti maailmanlaajuinen vaikutus, sillä kysehän on ilmastonmuutoksesta ja esimerkiksi ilmastonmuutoskonferenssista. Haluaisin myös kommentoida näitä huomioita, jotka liittyvät parhaisiin käytäntöihin. Miten voisimme tämän jäsennellymmin tehdä? Se on, olisi hyvin hyödyllistä tässä kontekstissa, sillä sillä tämä hyvän tahtoinen kilpailu johtaa siihen, että, että tajutaan, että voidaan tehdä asioita paremmin eri alojen ja eri yritysten ja jäsenvaltioiden varrella. Ja jotkut puhujat täällä puhuivat siitä, että investointirahastot pitäisi kohdentaa paremmin ja nämä varat, joita meillä on käytössämme EU:ssa. Tämä on kommentti, joka pitäisi tässä valiokunnassa todellakin, sitä pitäisi painost, painottaa. Varat pitäisi kohdentaa niin, että EU 2020-strategian tavoitteet saavutetaan, ja se on itse asiassa tässä riskialttiina kohdentaminen ja tuloksellisuus on joutunut siis hukkaan – olen siis tyytyväinen jäsenten kommentteihin tästä mietinnöstä. Sisällössä on paljon sellaista, josta voimme olla samaa mieltä ja odotan innolla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja kuten sanoin, varmasti palaamme tai otamme vielä yhteyttä asiantuntijoihinkin, sillä heidän kommenttinsa olivat hyvin arvokkaita. Kiitos. Kiitos kaikille näistä kommenteista ja kiitos erityisesti vieraspuhujillemme, jotka tulivat, tulevat siis ilosta CDFOPista, Eurofundista, Business Europeista ja EAYstä. Ja tervetuloa toistekin tänne valiokuntaan. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan 10, eli, eri, eli palaamme TTIP-keskusteluun nyt keskustelemme näistä 158 tarkistuksesta, jotka on esitetty Rova Harkinin lausuntoon. Lausunto on annettu Intan mietintöön tästä aiheesta. Ensiksi Rova Harkin saa, mieli, saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Valema. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi kiittää. tarkastuksesta 158 on aikamoinen määrä. Varmasti näin saadaan vahvistettua tätä mietintöä, mutta niitä ei nyt ole kuitenkaan liikaa kyllä. Tämä kuitenkin pystytään käsittelemään koko tämä määrä. Tämä on hyvin tärkeää eh, mietintö sillä tiedämme, että Lissabonin jälkeen Euroopan parlamentilla on paljon tärkeämpi rooli näissä kauppasopimuksissa, ei ainoastaan lopullisessa, kyllä ei äänestyksessä, vaan myös keskustelun eh, määrittelyssä ja kun pyritään vaikuttamaan lopputulokseen. Ja minä olen oikein tyytyväinen siihen, että parlamentti on tässä lähtenyt näin proaktiiviselle linjalle. Ja minusta tämä on tärkeä osa tätä työtä. Täällä on otettu esille paljon erilaisia asioita ja haluaisin vain lyhyesti mainita jotkut niistä ja sitten odotan mielenkiinnolla teidän kommenttianne. Vaikutusarviot, jotka komissio ja muut ovat tehneet, on otettu esille ja on tietysti havaittavissa, niin kuin sanoin ensimmäisessä hyvin lyhyessä keskustelussa, että on olemassa erilaisia malleja, joiden pohjalta sillä saadaan erilaisia lopputuloksia ja itse komissio aika myönteisessä eh, katsauksessa puhutaan siitä, että ainakin miljoona työpaikkaa siirtyisi eh, Yhdysvalloissa ja EU:ssa ja että tästä tulisi kustannuksia pitkällä aikavälillä. Kuten eräs henkilö sanoi, kauppa ei ole lopputavoite sinänsä, vaan sen on nimenomaan luotava parempia ja kestävämpiä työpaikkoja. Toivottavasti kun tarkoituksia katsoo, voidaan tässä päästä hyvään lopputulokseen. Joitain poikkeuksia kuitenkin on. On sellaisia tarkistuksia, sanotaan, että pitäisi saman tien keskeyttää neuvottelut ja että pitäisi lähteä tästä eh, mallista pois, mutta tuskinpa näitä saadaan tähän kompromissiin mukaan. Mitä tulee työpaikan luomiseen ja työpaikkojen siirtymiseen muualle. No, tämä kaikki liittyy myös erääseen toiseen seikkaan. Eli meidän pitää miettiä, miten voidaan laimentaa T-tipin mahdollisia kielteisiä vaikutuksia. Kollegat ovat tehneet hyviä ehdotuksia liittyen kohesiorahastoon ja muihin. Toivottavasti löydetään hyvät kompromissit tältä osin. Ja sitten on tarkistuksia, jotka koskevat kestävien työpaikkojen, laadukkaiden työpaikkojen luomissa ja sitä, miten TTIPn avulla voidaan todella saada kouriin tuntuvia mahdollisuuksia niitä luoda. Ja sitten on myös tarkistuksessa puhutaan työpaikkojen ylläpitämisestä ja sitten on sosiaalinen turva, vähimmäispalkan lisääminen otettu esille tarkistuksissa. No katsotaan nyt tässä voidaan ehkä tehdä yleisiä ehdotuksia, ehkä jotain eh, tällaisia mm, minimipalkka-asioita, jotka on vaikea saada läpi EU-tasolla, on vaikea ottaa mitenkään erityisesti tänne mukaan. Ja hyvin tärkeä asia on sitten se, ovatko nämä mm, globaalia ja kauppasääntöjä, jotka voidaan tulla panna täytäntöön. Moni kollega on tätä esittänyt ja pyytäisin, että jos tällaista esitätte, voisitte ehkä ehdottaa mekanismeja, joilla tämä voitaisiin panna täytäntöön. Tarvitaanko uusia sellaisia? Meillä on esimerkiksi omat kaupan standardimme, mutta miten nämä sitten globaalisti toimisivat, tätä kysyisin. Sitten meillä on myös tämä asia, joka liittyy siihen, ovatko, onko työlainsäädäntö sitovaa. Tämä on vihreiltä kollegoilta tullut ehdotus, mutta haluaisin tässäkin nyt vähän yksityiskohtaisempaa tietoa, että miten tämä nyt oikein voisi toimia. E, Tarvitsemmeko uudet puitteet vai onko heillä jotain, jonka pohjalta voitaisiin mennä tälle tielle sitten ILO e, yleissopimuksiin liittyviä tarkistuksia on paljon ja sopimuksesta, joka koskee punaista työtä, myös puhutaan, jossain puhutaan ratifioinnista ja täytäntöönpanosta että Yhdysvallat siis ratifioisi nämä kaikki ja panisi sen täytäntöön. Ja minä haluaisin tässä yhteydessä kysyä, että jos jollain aloilla on Yhdysvalloissa tarpeeksi hyvää lainsäädäntöä, niin riittäisikö tämä, tai jos siellä on tarkoitus saada voimaan tällaista lainsäädäntöä, niin kysyisin myös Eh, kollegalta, mitä mieltä olette siitä, mitä SETA-sopimuksessa on tältä osin saavutettu ja kuinka paljon pidemmälle voitaisiin päästä. Eli toivottavasti tässäkin saadaan nyt todella selkeät eh, sanat, jotka todellakin pystytään panemaan täytäntöön. Ja sitten meillä on tämmöinen riitojen ratkaisu, joka otetaan esille. Minusta on hyvä ehdotus, että ilon valvontaviranomaiset pitäisi ottaa huomioon silloin, kun tulee eh, työolosuhteisiin liittyviä ristiriitoja. Minusta on hyvä, jos on joku tällainen ehdollinen maininta, kun jos riitoja tulee, ja mielestäni ILO pitää ottaa mukaan Tarvitaan jonkunlainen riitonratkaisumekanismi. Se ei voi olla ainoastaan ad hoc mekanismia. Olisi hyvä tietää, mitä kollegat tästä ajattelevat. Sitten sosiaalista polkumyyntiä pystytään tor- pyritään torjumaan jollain Eh, tarkistuksilla ja pitää varmistaa, että TTIPillä ei kierretä mitään työntekijän suojelua tai syrjinnän eh, kieltoa tai työterveyslainsäädäntöä. Toivottavasti suurin osa näistä tarkistuksia voidaan ottaa mukaan. Ja minä itse otin esille sen, että työ ja sosiaaliset säädökset ovat horisontaalisia. Tähänkin yhdytään monessa ehdotuksessa. Sitten puhutaan myös kansalaisyhteiskunnasta ja sen roolista valvonnassa ja täytäntöönpanossa. Näitä ehdotuksia voin tukea. Toivottavasti päästään niistäkin yksimielisyyteen. Sitten on mainintoja siitä, että julkiset palvelut on suoraan suljettu pois TTIPistä ja sitten on mainintoja julkista hankinnoista ja siitä, onko eh, jäsenvaltioilla oikeus päättää erityisistä standardista, jotka koskevat julkisen, julkisten palvelujen hallinnointia. Todennäköisesti näistäkin asiasta päästään yksimielisyyteen. Sitten täällä on viittaus myös seta sopimukseen joka on tärkeä ennakkotapaus Tämä tuli muistaakseni Rova McIntyreilta, eli siellä meillä eh, on, nämä, mm, on tämä varauma, joka koskee eh, terveyspalveluita ja muita julkisia palveluita. Ehkä tältä pohjalta voitaisiin jatkaa. On joitain seikkoja, joita koskevat tarkastukset ovat eh, no, ehkä vähän Eh, vaikeita, koska ne tulevat hyvin eri näkökulmasta. Yksi liittyy kielteisiin ja myönteisiin listoihin, joidenkin mielestä on äh, hyvä lähteä liikkeelle tästä vasta. Jotkut muut ajattelevat, että positiivinen lista on hyvä, niin kuin minäkin ajattelen, ja toiset pitävät parempana tällaista kielteistä listausta. Eli olisi taas mielenkiintoista nyt kuulla, mikä kollegojen eh, ajattelutapa on tässä taustalla, kun puoletaan joko kielteistä eh, tai poissulkevaa tai mukana listaa. Miksi heidän mielestään tämä on niin tärkeää, olisi mielenkiintoista kuulla. Silloin on PK-yrityksiä koskevia tarkistuksia, todennäköisesti niistäkin päästään yksimielisyyteen, ja hyviä tarkistuksia, jotka liittyvät yritysten sosiaaliseen vastuuseen. Sitten on tarkistus, pari kolme sellaista, jotka liittyvät veron kiertoon. En tiedä, ovatko ne nyt oikeassa yhteydessä. Täällä ehkä puheenjohtaja voisi kommentoida sitä, miten ne voitaisiin ottaa mukaan. Tämä on tietysti tärkeä aihe kokonaisuus, mutta en tiedä voidaanko sitä ottaa mukaan tähän tekstiin. Ja sitten toinen asia, josta on aika lailla erimielisyyksiä, on ISTS. Ja jotkut sanovat, että pitäisi täysin sulkea ne pois ja toistavat vähän eri mieltä. Jotkut ajattelevat, että voisi olla eh, valtioiden välisiä mekanismeja ja jotkut sanovat puheenjohtaja Junckerin lailla, että on eh, niissä maissa, joissa on toimiva Eh, oikeusjärjestelmä Ei tarvita tällaisia sijoittajavaltioiden välisiä riitojen ratkaisuelimiä. On voitu havaita, että tähän keskusteluun on ottanut kantajan sanottu, että järjestelmän tarvittaisiin muutosta. Ja henkilökohtaisesti minun mielestäni tässä nyt tulossa sellainen ongelma, että komission jäsen sanoo, että muutoksia on tehtävä, mutta joskus ajattelen, että hän ajattelee vain pieniä muutosaskelia siinä, missä minusta tässä ehkä tarvitaan vähän suurempia askelia, sillä otettiinpahan tähän nyt mikä tahansa muutos mukaan. No siitä pitää tulla kyllä jo TTIPn osa, ei sitä voida myöhemmin ottaa mukaan. Jos halutaan olla kunnian himoisia, niin kyllä tämä on otettava mukaan tähän sopimukseen. Ja sitten se, miten TTIPstä saadaan jatkuvasti eh, muuttuva, kehittyvä sopimus, pitää ottaa huomioon sosiaalinen polkumyynti myös. Ja niin kuin aikaisemmin jo mainitsin, mahdollisuus hallituksille ottaa käyttöön sosiaalisesti ja, tal- ja ympäristön osalta vastuulliset hankintapolitiikat. Yleisesti ottaen voi näihin ehdotuksiin yhtyä, varmasti voidaan päästä laajoihin kompromisseihin. Eli tässä nopea yleiskatsaus 158 tarkistukseen ja olisi nyt mielenkiintoista nähdä, mitä kollegat haluavat näistä asioista sanoa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi varjoesittelijät ja minun täytyy nyt pyytää teitä puhumaan mahdollisimman lyhyesti, sillä meillä ei ole enää paljon aikaa jäljellä. Ensimmäisenä herra Schuster SET-ryhmän puolesta. Ja, vielen dank. Kiitos puheenjohtaja. En nyt tätä koko laajaa yhtä lähde kommentoimaan tarkistuksen esitetty paljon ja varmasti niiden pohjalta voidaan yhteisymmärrys löytää, mutta sitten on äh, sellaisen kohtia, että konsensus varmasti ihan sataprosenttinen voi olla. Ja nostan tässä esiin meille tärkeät seikat. Eli seuranta-arvioinnista on sovittava ja samalla tarkasteltava myöskin niitä mekanismeja, mitkä voivat olla mahdolliset negatiiviset vaikutukset, mitä korjauksia ja mukautustoimenpiteitä voidaan sitten huomioon ottaa tilanne on vähän hankalampi, kun tarkastellaan näitä työoikeuteen liittyviä standardeja. Me pidämme varsin tärkeänä sitä, että ILO vastaaviin säädöksiin tässä kiinnitän huomiota. En tiedä, voidaanko sitoa Yhdysvallat tämä yleissopimus allekirjoittamaan. Se on yksi asia, mutta tärkeää on, että sisällöstä pidetään kiinni ja että tällaista tarvitaan myöskin riitojen ratkaisusta puhuttaessa, sillä emme voi hyväksyä sitä, että kaksi pohjaisuus eh, sopimusta tai kappaletta on, jotka liittyvät myös työoikeuksiin, mutta sitten eh, täytännönpanosta ei ole mitään takuita. Eli tässä on vielä edistyttävä. Sitten julkiset palvelut on myöskin asia, joka on esiin noussut ja erittäin tärkeä asia meille. Esimerkiksi peruspalvelut, eh, ne tulee määritellä riittävän laajasti ja jättää ulkopuolelle STTPistä. Ja tämä sitten puhuisi tällaisen positiivisen luettelon puolesta eikä negatiivisen luettelon puolesta. Olennainen ero ei liity siihen, eh, mikä on tila tässä vaiheessa. Tällöin negatiivistakin luetteloa voisi käyttää, eh, mutta pointti liittyy tulevaisuuteen. Miten tulevaisuudessa palvelut eh, tullaan hoitamaan. Ja niin kuin täällä jo todettiinkin, kysymys ISTSstä Tässäkin on selvää, että sijoitussuoja tietysti halutaan. Mehän itsestään selvä asia. Tietysti myös riitojen ratkaisu menettelyä tarvitaan, mutta tällaiset yksityiset sovittelijat, eh, sovittelutuomarit eivät eh, käy kyseeseen ja kannattaakin miettiä, mitä vaihtoehtoa voidaan ehdottaa, jotta ei mennä tällaisiin yksityisiin menettelyihin, jota nykyinen STS olisi esittänyt. Eli tässä on kyllä eh, melko laaja kirjo eh, sellaisiakin tarkistuksien osalta. Kompromissi ei ole ihan yksinkertainen asia, mutta nämä klassiset mm, yksityiset välitystuomarit, näitä emme pitäisi tarvittavina. Toivottavasti keskustelun pohjalta konsensus mahdollistuu. Uskon, että tähän hyvät mahdollisuudet ovat olemassa, eh, että loppujen lopuksi näitä kiistanalaisia kysymyksiä on melko lailla vähän kuitenkin. Kiitos. Seuraavaksi Romana Tomt EPPn puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Rova Haakinia tästä hyvästä työstä. Tämä on hyvä perusta tuleville keskusteluille. Kuten hän jo itsekin sanoi, on alueita, joita pitää vielä tarkemmin tarkastella, mutta odotan illalla tätä yhteistyötä ja olen varma siitä, että pääsemme hyvään kompromissiin loppujen lopuksi. Nyt vielä muutamia avainkysymyksiä, jotka ovat meille ryhmänä tärkeitä. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että vaikka tämä sopimus ja tämä lausunto jo sisältää kysymykseen, niin haluaisin silti korostaa, että PK-yritykset ovat meille keskeisiä. Sitä pitää erityisesti painottaa lausunnossa. Nämä yritykset ovat tulevaisuuden yrityksiä ja ne luovat paljon työpaikkoja. Näitä yrityksiä on paljon ja meidän pitää ottaa horisontaalinen lähestymistapa, jotta nämä yritykset saavat erityisen roolin. Ja toiseksi yritysten vapaaehtoinen vastuu pitää laittaa etusijalle. Tässä ajattelen ennen kaikkea PK-yrityksiä. Näitä yrityksiä pitää ennen kaikkea kannustaa noudattamaan sääntöjä, eikä niitä pidä pakottaa. Me tietysti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tämän sopimuksen ei pitäisi johtaa vähäisimpiin normeihin työlainsäädännön kannalta kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksia pitää noudattaa. Mitä sitten tulee positiiviluetteloon tai negatiivisen luetteloon? Meidän ryhmämme tukee negatiivista luetteloa, mutta voimme vielä tämän perustella tarkemmin, miksi juuri tätä lähestymistapaa tuemme. Ja lopuksi haluaisin vielä yhden seikan mainita, joka on meille tärkeä. Nimittäin asiantuntijoiden pääsy kummankin osapuolen työmarkkinoille. Meidän pitää tehdä enemmän paremman va- viisumilainsäädännön puolesta, sen helpottamisen puolesta, jotta kummallakin puolella nämä työntekijät voisivat liikkua vapaammin. Tämä olisi hyödyllistä kummallekin osapuolelle. Varmasti löydämme tästäkin asiasta vielä, tässäkin asiassa vielä ratkaisuja. Rova Haakin, odotan innolla yhteistyötä. Tämä on hyvä ehdotus, jota voimme vielä yhdessä parantaa ja varmasti saamme aikaiseksi kompromisseja. Kiitos. Kiitos seuraavaksi Rova McIntyre etr ryhmän puolesta. Thanking. Haluaisin ensinnäkin kiittää Harkin ja hyvin tehdystä työstä tämän aiheen yhteydessä. Ja tässä on paljon haasteellista, mutta varmasti e, kompromissit monelta osin ovat myöskin mahdollisia. Ja on sitten kysymyksiä, e, joista tietysti ollaan myös eri mieltä. Tärkeää kuitenkin on, että ohjailemme neuvotteluja e, nimenomaan siihen suuntaan, että pyritään hyviä työpaikkoja aikaansaamaan. Ja oma tarkistuksen nimenomaan liittyy työpaikkojen pohjaisuuden lisäämään. Ja tärkeää on nimenomaan saada aikaan hyviä työpaikkoja. Tämä on tärkeä seikka. Hyvänä pidän sitä, että sinulle Marjan käy se, että tarkastellaan tätä utilities-varauma-asiaa. Senhän mainitsitkin niin kuin SETA-sopimuksessa tässä eh, julkiset palvelut ja terveydenhuolto eh, voidaan tässä yhteydessä esiin nostaa. Ja SETassa tämä on mukana ja tällä tavalla eh, voimme varmasti edistyä tässä asiassa. PK-yrityksiin liittyen pidän oikein hyvänä sitä, että erityiskappale PK-yrityksistä on mukana ja on mielenkiintoista huomata, että nyt ensimmäistä kertaa kyseessä on kauppasopimus, jossa on myöskin luku PK-yrityksiin liittyen. Ja e, työllisyysvaliokuntahan nimenomaan e, haluaa aina tukea erityisesti PK-yrityksiä, ja siksi pidän varsin hyvänä sitä, että tähän liittyviä tarkistuksia on esitetty. Eli näin tunnustetaan ja huomataan tämän byrokratian ja e, erilaisten e, esteiden vaikutus nimenomaan PK-yrityksille. Ehkä tämä on ok e, isolle yrityksille, mutta mikä on sitten tilanne pienten yritysten osalta? Nehän juuri tarjoavat työpaikkoja ihmisille ja pienyritysten liitto, joka edustaa tuhansia tällaisia yrityksiä yhdessä kuningaskunnassa, pitää tervetulleena TTIPia, varsinkin mitä tulee tähän pk-yrityksiä käsittelevän lukuun. Ja Britannian kannalta katsottuna on muistavaa, että olemme eh, toiseksi suurin eh, nimenomaan eh, pk-yritysten osalta 48 prosenttisesti ja suurin kumppanimme, kauppakumppanimme nimenomaan Yhdysvallat. Ja jos PK-yrityksiä edustava liitto on tätä mieltä ja on siteerattu seuraavalaista sanottu, että tämä on erinomainen mahdollisuus PK-yrityksille, onpa kyseessä vievä, tuova tai tuotantoketjussa mukana oleva yritys. Ja oikein hyvänä näin ollen pidän sitä, että esittelijä on nimenomaan tätä asiaa painottanut. Ja tästä toivottavasti kompromissi aikaan saadaan. Mitä sitten tulee eh, luettelointi, negatiivinen vai positiivinen luettelo? EPP, ECR ovat sillä kannalla, että negatiivinen luettelo olisi se, mitä tarvitaan. Mutta jos eh, lähdetään liikkeelle tässäkin yhteydessä setasta, niin pointti ilmeisesti kuitenkin liittyy siihen, että halutaan saada aikaan elävä asiakirja – Eli eh, tulevat muutokset voidaan huomioida, paitsi jos eh, on syy erityisesti jättää ne käsittelyn ulkopuolelle. Ja tämä saattaisi olla eh, syy sille, että negatiivinen luettelo olisi hyvä ja tämä myöskin sitten mahdollistaisi riittävän avoimuuden. Tässäpä tärkeimmät ja vielä kerran lämpimät kiitokset esittelijälle ja varmasti varjoesittelyn kokouksesta tulee todella rakentava ja hyvä. Kiitos. Seuraavaksi Rinja Ronja Kari, tai hän ei olekaan paikalla, vai onko täällä joku toinen Guen edustaja? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen Varjo Estilänä Rinnalle. Ja minä olisin kiittää esittelijä tästä kaikesta tehdystä työstä ja minä pyysin, että keskeytettäisiin neuvottelutarkistuksissani ja haluaisin näin sanoa, että tämä korostaa sitä, kuinka huolestuneita me olemme tästä kauppasopimuksesta. Eli jatkossakin me pyytäisimme tätä. Minä olen juuri palannut Washingtonin matkalta viime viikolla ja oli mielenkiintoista nähdä, että siellä sanottiin, että tämä ei ole markkinoille pääsy sopimus, vaan eh, nimenomaan säädösten lähentyminen ja minusta tämä koskee eh, julkisia eh, palveluita eh, lähinnä ja jos ajatellaan sitä, että komissiokin on myöntänyt, että miljoona työpaikkaa menee molemmilta puolin Atlanttia, suurin osa Euroopan unionista, ja kun on sellaisia säädöksiä, jotka vievät työn tekijöiltä oikeuksia, niin tietysti sijoitukset ovat tällaisilla aloille houkuttelimpia kuin muualle. On hyvä, että tässä halutaan edistää eh, korkeita työelämän standardeja, mutta on tärkeää, että TTIP on aina ilon säädösten mukainen, kun kunnon työtä edistetään. Ja on aina asettaa etusijalle työntekijän suojelu enemmän kuin vapaa liikkuvuus. Ja on hyvä, että esittelijä tässä mainitsi sen nämä julkiset palvelut ja niiden suojelun, mutta ja toivottavasti niistä päästään yksimielisyyteen, mutta minusta on hyvin tärkeää, että julkiset palvelut aivan suorasanaisesti suljetaan pois TTIPstä. Ja minä olen kaikkein huolestunein eh, juuri tästä ISDS-mekanismista, niin kuin moni muukin. Olen samaa mieltä siitä, että sitä ei voida ottaa mihinkään sopimukseen mukaan. Me jo tiedämme, että tässä on käytetty esimerkkiä Ranskan monikansallista eh, yrityksestä, joka on Egyptin hallituksen vienyt 2014 eh, syytteeseen tämän takia. Ja sitten on muitakin tapauksia, joissa sitä on käytetty eh, työteon verottaminen, eh, tupakkaverot ja muut. Eli tämä vaikeuttaa hallitusten mahdollisuutta päättää julkista toimintatavoista. Ja kun viime viikolla puhuin Washingtonissa kansalaisjärjestöjen kanssa, nekin sanoivat, että jäsenvaltiot niille riittävät kansalliset tuomioistuimet, jos riitoja tulee esille ja niitä pitäisi jatkossakin käyttää. Ja jos ajatellaan vientijohtoista eh, mallia, jonka taustalla on tällainen sopimus, ei se vie kestävyyden suuntaan, vaan pikemminkin viedään kilpajuoksua pohjalle näin. Kiitos Karimadelle vihreiden puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kiitos Rova Harkin tästä tehdystä työstä esittelijänä. Rova Harkin, teidän ehdotuksena on, että lähdetään liikkeelle realiteeteista. No, samat sanat. Me vihreätkin haluamme lähteä liikkeelle tosiasioista aivan alusta alkaen. Mutta mitä nämä tosiseikat sitten ovat? onko nyt niin, että jos huomispäivänä meille ehdotetaan tällaista vapaakauppasopimusta Yhdysvaltain kanssa, joka luo työpaikkoja, niin varmasti hyvin harva täällä eh, koko salissa vastustaa, mutta meillä on kuitenkin epäilyksiä, jotka olemme monen tarkistuksen kautta saaneet kuuluville. Ja sekä minä että ystäväni vihreän ryhmässä, meillä on todellisia ongelmia mielessä. Meidän pitää suhtautua eh, vakavasti vaikutus eh, sopimuksiin, jos katsotaan itse komission tekemiä vaikutusarviointia, niin on voitu todeta, että miljoona työpaikkaa siirtyy pois ja voidaan perusteellisesti pelätä, että TTP tuo Eh, suuria kustannuksia pitkäaikaisesti Euroopan työmarkkinoille. Ja sitten toinen riippumaton tutkimus, Amerikan Kalpadon äskettäin julkaisema tutkimus, ja siinä sanotaan, että Euroopan unionissa kuustaa tuhatta työpaikkaa menetetään. Esimerkiksi Ranskan kaltaisessa maassa 120 000 työpaikkaa menetetään. Ja tämä on todellakin huomioitava. Kansainvälinen kauppa, kuten sanoitte, Rova Harkin, ei ole mikään tavoite sinänsä, vaan tässä pitää olla järki kädessä. Vapaa kauppasopimuksen pitää edistää eh, meidän ja kanssa, eh, kansalaistemme hyvinvointia. Jos sillä pyritään johonkin muuhun, niin tämä pitää nyt myöntää ja pitää lopettaa saman tien. Jos halutaan parantaa ihmisten työolosuhteita Euroopassa, niin kannattaisi neuvotella sellaisten kumppanien kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet kahdeksan yleissopimusta eh, ilon kanssa. Ja tämä ei ole Yhdysvaltojen asema missään nimessä. Ja toivottavasti nämä allekirjoitukset saataisiin ennen neuvottelun loppuun eh, saattamista. Muuten ne pitäisi keskeyttää. Ja kuten sanoitte, ilolla pitäisi olla enemmän valtaa jotta voitaisiin todellakin ajaa työntekijöiden oikeuksia ja jos ajatellaan sitten kansalaisten asemaa, josta puhuitte aloituspuheenvuorossa. Ja tässä yhteydessä on taas kerran korostettava, että puolitoista vuotta neuvottelujen aloituksen jälkeen kaikki neuvotteluasiakirjat pitäisi antaa eh, kaikkien saataville nyt pitäisi olla pääsy näihin asiakirjoihin, mutta näin ei kuitenkaan ole. Jos katsotaan sitten yksityiskohtia, niin meistä on hyvin tärkeää sulkea pois julkiset palvelut neuvotteluista. On elin tärkeää, että eh, huomioidaan paikallisten viranomaisten oikeudet ei saa julkisia palveluja lähteä näin täysin vapauttamaan ja kaikki lupaukset vapauttaa eh, liikkuvuus tällä tasolla. Siinä pitää huomioida myös lähetettyjen työntekijöiden eh, säännökset ja PK-yrityksiä pitää suojata kaikilta epäreilta kilpailulta, mikä voi tulla amerikkalaisten yritysten taso taholta. Näin voisi käydä, jos annetaan standardeja ja jos ajatellaan sitten eh, säädösyhteistyötä, jos sellaista on tulossa TTPn puitteissa sääntelyyhteistyötä, niin meidän pitäisi todellakin varmistaa, että ei anneta mitään eh, vapaita käsiä suuryrityksille. Ja sitten lopuksi todella keskeinen asia. Me yllätyimme tämän ehdotuksen osalta, kun näimme, niin kyllä minä nyt käytän puheenvuoron loppuun. Haluaisin vain sanoa, että rouva Harkkinin ehdotuksista ei suljeta pois ISDS-järjestelyä. Tätä minä en ymmärrä, sillä jopa Inta-valiokunnassa esittelijä sulki sen pois. Me vihreät sanomme nyt hyvin selkeästi, että me emme sitä halua. Kiitos kollegat siitä, että sain tämän lisäminuutin. Back to Kiitos. Palaamme TTIP-keskustelun vielä monesti. Ja nyt vielä kolme puhujaa puhujaluettelolla minuutti kukin, sillä meillä on vielä yksi asia esityslistalla tämän jälkeen. Ensiksi herra Mann. Yksi asia tässä vähän häiritsee jos kolme minuuttia varjostelija saa, niin silloin siitä pitää pitää kiinni eikä jatkaa omaa puheenvuoroaan. Tällöin ei toimi reilusti muita vasta. Jos me saamme minuutin puheaikaa, niin eh, eh, täällähän on keskustelu melkein kuin tuolla isossa salissa koordinaattorit ehkä omassa kokouksessaan miettivät, miten hoitaa nämä asiat. Joko pidetään tietystä säännöstä kiinni tai sitten ei käytetä puheenvuoroja, vaan käännymme suoraan ulospäin. Kyllä me jonkinlaista itsekuria täällä tarvitaan. No niin, rajoitun pariin seikkaan. Tällaista aktiivista roolia tarvitaan. EP tarvitsee sitä myöskin. Saksassa on nimenomaan kirjoitettukin tästä aiheesta ja varmasti voidaan saada paljonkin aikaan. Ja pidän tärkeänä sitä, että standardeista ei luovuta, vaan niistä pidetään kiinni. Se on tärkeä seikka. 39 tarkistuksessa olin itse mukana, pidän sitä varsin tärkeänä. Uskon, että sillä on mahdollisuudet. Ja keskusteluissa eh, ehkä kannattaa myönteisessä valossa nähdä tämä eh, mahdollisuus positiivisesta luettelosta. Emme voi tämän päivän palvelusta puhua, jos saadaan eh, tulevia palveluita. Miksi monet alueparlamentit aina kääntyvät puoleemme ja toteavat, että kaikki mitä julkispalveluissa on katoaisi. Tämä ei käy ja näihin puheenvuoroihin on puututtava sitten eh, tuhannet eh, sähköpostiviestit toivovat tähän eh, henkilökohtaista vastausta. Hankala asia, mutta tässä tarvitaan ponnisteluja kyllä. ISTS on tärkeää, että yksityisiä välitystuomareita ei käytä. Tarvitaan objektiiviset kriteerit, objektiivista sääntelyä. Italia puheenjohtajuuskaudellaan tämän tyyppistä menettelyä. Ajattelikin TTIPin, mutta ilman välittävää tuomaria, mutta y- sellainen nyt ehkä tarvitaan, mutta ei kuitenkaan yksityistä sellaista, ettei jouduta tilanteeseen, jossa notarille tarjotaan työpaikkoja. Siitä ei ole kyse, vaan tarvitsemme perusteltua sääntelyä. No niin, tässä nyt sitten tuli vähän protestiksi muutama kymmenen sekuntia lisäpuheaika. Emma. Kiitos seuraavaksi Marina Arena. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi, miksi meille sopii transatlanttinen sopimus sellainen sopimus, joka ei luo työpaikkoja. Aivan ensimmäinen kysymys on, luoko se työpaikkoja? Ja aivan kuin varjoesittelijä sanoi, me haluamme todellisia vaikutusarviointeja, joissa on koherentteja malleja käytetty ja voidaan nähdä, minkälaisia mahdollisuuksia on tulla saada työpaikkoja tällaisen sopimuksen avulla. Ja sitten jos ajatellaan julkisia palveluita, meillä on nyt sellainen malli, jossa on tasapaino olemassa, pystytään näiden palveluilla torjumaan epätasa-arvoa. Tämän pitää jatkoa myös jatkossa. OECDkin myöntää, että julkiset palvelut edistävät kehitystä. Ja sitten jos ajatellaan kielteisiä myönteisiä listoja, niin jos me käytämme myönteisiä listoja, voimme sanoa, että meillä on olemassa tiettyjä palveluita, joita emme vapauta. Sitten tietyt eh, asiat voitaisiin vapauttaa. Tämä olisi tällainen positiivinen lista negatiivinen lista tarkoittaa sitä, että kaikki vapautetaan myös tulevaisuuden kannalta. Ei kuitenkaan tiedetä, mitä jatkossa tapahtuu, ja sen takia meillä pitää olla mahdollisuus jatkossakin eh, järjestää eh, kansalaisille sellaisia palveluita, joilla torjutaan epä tasa-arvoa. Ja sitten toinen asia on IFDS. Meidän mielestämme tämä ei ole mikään investointimoottori. Maa, jossa on eniten amerikkalaista investointia on Irlanti. Siellä ei kuitenkaan ole IFDS, eli voidaan sanoa, että tämä kaikki toimii myös hyvin ilman IFDS. DS, ja se on myös este sääntelylle, ja sen takia me vastustamme sitä. Uh, the last speaker. Kiitos. Viimeinen puhuja Jon Balas. President, euh, on déjà dit beaucoup de choses. Niin kuin kollegat ja puheenjohtaja sanoivat, tässä on paljon puhuttu ISDSstä ja siitä, että me emme sitä hyväksy. Ja sitten puhuttu myös julkisten palveluiden pois sulkemisesta. Näihin en palaa enää. Sanoisin vain seuraavaa. Me mietimme sitä, miksi työllisyysvaliokunnassa ollaan niin innostuneita tästä transatlanttista sopimuksesta, vaikka ei kuitenkaan voida osoittaa, että tämä olisi työpaikkoja, mutta ehkä tämä on pikemminkin geopoliittinen sopimus eikä taloudellinen sopimus. Ja siksi tässä ongelmana on nyt se, että me emme tiedä aivan tarkkaan syitä, miksi halutaan transatlanttinen sopimus. Voidaan myöntää ja yhä useampi myöntää, että se kuinka paljon tämä edistäisi kasvua, tämä ei ole yhtään selvää. Ja tutkimukset osoittavat, että hyvin moni voisi eh, tässä menettää paljon sen kautta. Meidän on vältettävä ehdottomasti se, että menemme tällaiseen vapaakauppatilanteeseen, joka sitten johtaisi siihen, että meidän pitää eh, keskinäisesti vastata näistä eh, maksuista niille henkilöille, jotka joutuvat tietyllä alueella kärsimään. Ja tämä kyllä tekee vielä vaikeammaksi eh, kaiken sen, mitä Euroopan on tehtävä näiden ihmisten alueiden eteen. Eli pitää nyt tehdä välttämättä lisää vaikutusarviointeja, jotta voidaan tietää, kuka tästä saa jotain ja kuka menettää. Näin voimme sitten päättää tietämällä, mistä on kyse. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos. Varmasti palaamme puhumaan TTIPstä vielä tulevina kuukausinakin, mutta nyt torstaina meillä on varjoesittelijöiden kokous 9.30-11.00 ja sitten ensi viikolla on toinen varjoesittelijöiden kokous 30. maaliskuuta 730 730 illalla siis puoli seitsemästä puoli kahdeksaan. Työllisyysvaliokunnassa tästä äänestetään ensimmäinen huhtikuuta. Ja nyt sitten siirrymme viimeiseen esityslistan kohtaan ennen lounasta. Kyse on yhtäläisten mahdollisuuksien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöön panosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa. Nyt Blinkivier Chiute saa esittelijänä puheenvuoron. Kiitos. Direktiivi sukupuolten tasa-arvosta ja yhtäläisestä kohtelusta työssä ja ammatissa ei ole tullut täytäntöön pannuksi kaikissa jäsenvaltioissa. Monissa jäsenvaltioissa on ongelmia ja esteitä. Direktiiviä ei ole siis saatu pannuksi täytäntöön. Tämä, tämä näkee komission kertomuksen päätelmistä. Ja tässä lausunnossani haluaisin kiinnittää huomiota juuri näihin ongelmiin, joita jäsenvaltioissa on. Ensinnäkin pitkäaikainen ongelma, joka kaikki tuntevat, on palkkaero miesten ja naisten välillä samasta työstä. Palkkaero on monityinen ongelma ja siksi pyytä, pyytäisin jäsenvaltioita ottamaan käyttöön selkeän määritelmän samanarvoisesta palkasta. Joissakin jäsenvaltioissa ei ole olemassa tällaista määritelmää tai määritelmä ei ole tarpeeksi selkeä. Lisäksi on tärkeää määritellä, mit, mikä on samanarvoista työtä. Tällaista määritelmää ei ole EUn tasolla, ei ole kriteereitä, joiden perusteella voitaisiin vertailla eri työpaikkoja. Yksi tapa määritellä samanarvoinen työ olisi se, että käytettäisiin sukupuolineutraalia arviointia luokittelujärjestelmää. Komissio ei ole pakottanut jäsenvaltiota luomaan tällaista järjestelmää ja mahdollisuudet jäsenvaltioissa ovat erilaisia ja siksi haluaisin pyytää jäsenvaltioita määrittelemään tällaiset kriteerit. Lisäksi haluaisin kiinnittää huomionne siihen tosiseikkaan, että naisilla on edelleen vaikeuksia päästä johtaviin asemiin sekä politiikan että että talouden alalla. Ja siksi ehdotan naiskiintiöitä yrityksiin. Kolmanneksi pyydän jäsenvaltioita takaamaan äitiyslomasuojan. Meidän pitää estää perusteetun irtosanominen raskauden aikana ja suojella myös sekä naisia että miehiä lastenhoitoaikana perusteettomalta irtisanomiselta. Me näemme, että työpaikat ovat eri, eriytetty alakohtaisesti. Naiset tekevät usein kotityötä ja hoitotyötä ja tekevät matala palkkaisilla aloilla työtä. Tätä työtä ei arvosteta eikä sitä makseta hyvää palkkaa. Kannustan jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan mukaan kaikki työmarkkinaosapuolet, ammattijärjestöt ja kansalaisjärjestöt tähän prosessiin, kun yritämme estää syrjintää työpaikalla ja yritämme kannustaa yhtä, yhtäläiseen kohteluun. Tietysti on rajoja ja haluaisin kertoa kollegoille, että aion esittää tarkistuksia, jotka liittyvät palkkojen läpinäkyvyyteen, ammattieläkkeisiin ja tietojen levittämiseen näistä ongelmista eri tasoilla. Kiitos. Kiitos. Onko Adam Kossa paikalla, tai ei hän ei ole paikalla, onko hänellä joku sijainen täällä, joka haluaisi puhua EPP-ryhmän puolesta? Ei ilmeisesti. Ai te toimitte Adam Kosan sijaisena. Rova Ribeiro siis. Algumas pequenas notas de Kiitos puheenjohtaja. Tästä puuttuu mielestäni jotain. Ja on syytä vielä tarkastella näitä kohtia lähemmin. Esimerkiksi viittaus siihen, että kaikki jäsenmaat eivät ole saattaneet direktiiviä osaksi eh, lainsäädäntöä. Komission tulee nyt tässä olla eh, vakuuttava ja tarkastettava tämä tilanne. On erittäin tärkeää, että jäsenmaat todellakin hoitavat oman osuutensa kunnolla ja pyrkivät edesauttamaan näiden tasa-arvoon liittyvien kysymysten hoitamista tarvitaan myöskin tällaisia vapaita foorumeita eh, oikeusavun saamiseksi, jos eh, törmätään tämän tyyppisiin epätasa-arvotilanteisiin työpaikoilla. Ja tärkeää on, että eh, työntekijöille, miehille ja naisille tarjotaan todellakin tarvittaessa apua, jos he syrjinnän kohteeksi joutuvat. Ja kolmanneksi, ja tämä liittyy myös siihen, mistä täällä jo päätettiin muistaakseni heinäkuussa, Tärkeää on, että äitiysloma direktiivistä huomioidaan muutama seikka myöskin tässä yhteydessä. Tarvitaan myöskin vanhemmuusloma-aspekti mukaan ottamista, eli myöskin isän tilanne tulee tässä huomioida. Tärkeää on, että molemmat vanhemmat voivat jakaa tämän vanhempainloma-ajan. Eli tässä isä ja äiti tulisi laittaa samalle lähtöviivalle ja tämä olisi myöskin e, askel työpaikoilla tapahtuvaa sukupuolista syrjintää vastaan. Ää, kiitos Marian Haaken ALDE-ryhmän puolesta. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Aivan siksi haluaisin kiittää esittelijä. Meillä on tässä todella hyvä pohja, jolta voidaan lähteä liikkeelle. Hän otti esille tärkeitä seikkoja erityisesti sanoitte, että kyseessä ei ole ainoastaan palkkaero, vaan myös eläkekysymykset ja kaikki sosiaaliset etuudet. Tämähän vaikuttaa sekä työelämän aikana että sen jälkeen eläkeiden kautta. On hyvä, että pyydätte, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön komission suositukset, mitä tulee yhtenäisen palkan varmistamiseen ja sitten puhutte tällaista avoimuustoimista ja myös sukupuolineutraalista arviointi- ja luokittelumenetelmistä. Tämä on hyvin tärkeä Sukupuolten välinen palkkakuilu, sen taustalla on eri syitä. Jos halutaan tähän asiaan paneutua, niin pitää miettiä kaikkia näitä taustalla olevia tekijöitä on tehtävä yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden kanssa, kun ongelma pyritään ratkaisemaan. Ei riitä, että vain säänsin palaamme tähän valitukseen, että on olemassa tällainen palkkaero, vaan pitää tullakin miettiä, mistä se johtuu. Ja minusta komission eh, työasiakirja on oikein hyvä pohja, jonka pohjalta voidaan asiaan lisää paneutua. Haluaisin siis taas kerran kiittää esittelijää joka on ottanut tässä esille paljon tärkeitä asioita. Minä aion esittää tarkistuksia, mutta moni niistä todellakin lähtee liikkeelle teidän ehdotuksistanne. Kiitos. Thank you, Teddy from... Kiitos Terry Reinke vihreiden puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa. Tässä on monia tärkeitä seikkoja mainittu yhdenvertaisuuden takaaminen työllisyysasioissa on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotta voidaan koko yhteiskunnasta, yhteiskunnasta tasa-arvo saavuttaa. Sukupuolten tasa-arvo on tärkeää, kun haluamme lisätä naisten osallistumista työmarkkinoihin. EUn pitäisi olla tässä e-, mallialueena tällä alalla, sillä menneisyydessä EUn painostus jäsenvaltioihin valtioiden suuntaan on johtanut hyviin tuloksiin. Tämän pitäisi olla nyt esimerkkinä myös tulevaisuudessa. Komissio on ehdottanut eri alojen lainsäädäntöä tietysti palkkaeron vähentämiseksi, mutta myös naisten taloudellisen riippumattomuuden parantamiseksi ja naisten pääs- työmarkkinoille pääsyn parantamiseksi sekä tasa-arvon parantamiseksi päätöksenteossa ja syrjinnän poistamiseksi, jotka liittyvät syrjinnän, joka liittyy sukupuoleen. Naisia ei ole vieläkään tarpeeksi korkeimmissa johtavissa asemissa tämän vähentämiseksi. Naiset johtokuntiin direktiivin pitäisi päästä eteenpäin nopeasti, sillä tämä lisäisi naisten edustusta näissä tärkeissä päätöksentekoelimissä. Sukupuolisen häirinnän torjuminen työpaikalla tehokkaasti on myös tärkeää. Tämän saavuttamiseksi meidän pitäisi lisätä kansainvälisten valitustahojen tehokkuutta ja myös lisätä tasa-arvoa, mitä tulee siis sukupuoleen ja sukupuoli-identiteetin ja sen ilmaisemiseen. Yksi seikosta, joka on meidän mielestämme keskeistä ennen kaikkea kriisiaikoina, on se, että pitää ottaa huomioon köyhyyden naisistuminen. Tämä on yksi tekijöistä, mutta palkkaero ja eläkekuilu, joka on mainittu, on tässä myös vastuussa. Ja myös se, että naiset vastaavat usein enemmän lasten hoidosta. Tämä johtuu myös siitä, että verotusjärjestelmät jäsenvaltioissa eivät tue tarpeeksi. Meidän pitää arvioida sosiaalijärjestelmien työaikamallien ja muiden ja tällaisten järjestelmien vaikutuksia naisiin. Nämä, näillä järjestelmillä on usein negatiivisia vaikutuksia naisten köyhyyteen ja naisten pääsyyn työmarkkinoille. Tämän takia on keskeistä ottaa käyttöön syrjinnän vastaista lainsäädäntöä ja pitäisi ottaa huomioon ei pelkästään naiset, vaan myös pitäisi katsoa kaikenlaista syrjintää. Tämä lausunto on siis tärkeää ja se voi saada tällaisia edistysaskelia aikaiseksi. Kiitos seuraavaksi Moran Chartier. Madame la Présidente. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Kyseessä on aihe, joka on sydäntäni erityisen lähellä, koska tässä on paljon epäoikeudenmukaisuutta ja tässä rikota jopa perusoikeuskirja vastaan, sillä siinä puhutaan kansalaisten oikeuksissa näin Euroopan tasolla. Ja kun katsotaan sitten tosiasioita ja tilannetta, niin olemme kykeneet pääsemään siihen, että tytöt ja pojat koulutetaan samalla tavalla, vaikka on vielä paljon tehtävää siinä, miten ohjataan heitä eri työpaikkoihin ja ammatteihin. Naiset saavat yli 60 prosenttia kaikista tutkinnoista, mutta mitä sitten kuitenkin työpaikalla tapahtuu? No tässä on selkeä opan epäoikeudenmukaisuutta urien osalta ja siksi olisi tärkeää, että komissio nyt todellakin ottaisi eh, ajettavakseen sekä miesten että naisten saman laisen urakehityksen, sillä kun katsotaan sekä julkista että yksistä alaa, niin urakehitys ei ole tasa-arvoinen. Ja tämä epätasa-arvo sitten selittää eläke, eläköitymisvaiheessa olevaa epätasa-arvoa. Kun eläkkeelle jäädään, ero on 39 prosentin verran, ja niin kuin edustaja Ribera ja edustaja Harkin sanovat, kaikki kollegat ovat tehneet tämän selväksi. On selvää, että on paljon todellista köyhyyttä naisten parissa, ei vain siksi, että naisten palkat ovat alhaisia ja että mm, työsopimukset ovat epätasarvoisia, vaan myös siksi ja sen takia, että tässä urakehitys on täysin epätasarvoista ja tätä ei voida kestää. kiitos. Toivon, että tulkit voivat jäädä vielä muutamaksi minuutiksi tänne töihin ensiksi Martin, Dominic Martin ja sitten vielä esittelijä saa loppupuheenvuoron. Herra Dominic. Mm. Kiitos puheenjohtaja. Tasa-arvoiset mahdollisuudet ja miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu. No miksipä ei, ei tätä voi vastustaa, mutta milloin puhutaan tasa-arvosta ja vapaudesta ja erityisesti naisten vapaudesta olla tekemättä töitä. Kaikkihan tiedätte, että moni nainen tekee osa-aikatyötä ja saa 800-900 eh, euroa kuussa tai sitten eh, vähimmäispalkkaa 100-200 euroa. Siksikö, että he haluavat tasa-arvoisia? Ei, vaan siksi, että heiltä puuttuu 900 euroa, muuten ei pystytä Eh, kotitalouden maksuja maksamaan. Tämä on todellinen skandaali. Ja minä haluaisin nyt antaa naisille vapauden pitää huolta kodistaan ja he voisivat saada vanhempain palkkaa. No ehkä miehillekin voitaisiin tällaista maksaa. Näin voitaisiin vapauttaa työpaikkaa, voitaisiin paremmin kouluttaa lapsia ja meillä voisi olla turvallisemmat kadut, koska lapset eivät olisi kadulla, eivät käyttäisi huumeita ja voisin sanoa, että Cleopatra, Indira Gandhi, Rova Thatcher ja Rova Merkel eivät ole jääneet odottelemaan teidän raporttejanne. Ja sitten haluaisin muistuttaa, että naiset tulevat Venuksesta ja miehet Marsista. Kiitos. <laughs> That was very... No niin, tämä tuli selväksi. Nyt loppupuheenvuoro Blinkiviutsiulle. Eh, kiitos, kiitos eh, varjoesittelijöille varsin hyvistä ehdotuksista ja ajatuksista ja varmasti tulemme tekemään hyvää yhteistyötä vielä ja näin tekstistä tulee mahdollisimman selkeää toivottavasti valiokunta myöskin tarkastelee. Martin Dominikin puheenvuoro oli vähän outo. En tiedä, otanko ehdotuksen mukaan, mutta katsotaan. Kiitos kaikille näistä kommenteista. Näemme täällä salissa muutaman tunnin kuluttua. Silloin voimme olla ystävällisiä toisillemme, sillä emme ole enää nälkäisiä ja silloin keskustelemme Frans Timmermansin kanssa kello kolmelta.